Arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat, tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen, jonka aiheena on komission vastuuvapaus 2013. Ja meillä on keskustelu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan kanssa ja näin tänä iltapäivänä meillä on onni ja ilo saada olla täällä yhdessä. Regiopääosastosta paikallaan pääjohtaja Walter Defa, Agri-pääosastosta pääjohtaja Jertsi Plewa, R&D-pääosaston pääjohtaja Robert Jan Smits ja Devco-pääosaston pääjohtaja Fernando Frutuoso de Melo. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tässä kokoonpanossa käydä mielipiteenvaihtoa. Haluaisin kertoa teille, että esityslista on esitetty kaikilla kielillä. Kielet näette Continuousista. Tämä on myös Webstream-kokous ja Continuousissa on myös kertomus meidän vuositapaamisestamme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tästä sydämelliset kiitokset. Ja esityslistan kohtaan kolme sydämellisesti tervetuloa myös tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen Lazaros Lazaru. Koska olen vastuuvapausesittelijä, haluaisin saman tien lähteä käsittelemään aihetta. Haluaisin todeta, että teille on esitetty tätä koskeva työasiakirja, jossa käsitellään mahdollisia varaumia myös sitä, miten luotettavaa jäsenvaltioiden toimittama tieto shared management puolella on. Olemme sopineet että me muodostamme blokkeja, eli näin blokkikohtaisesti pääjohtajat voivat toimia. Käymme nämä kokonaisuuksina läpi ja sen jälkeen siirrymme eteenpäin. Olen pahoillani, että jotkut teistä joutuvat hiukan odottamaan. Meillä on täällä vapaaehtoinen aloittaja, nimittäin Regio-pääosaston pääjohtaja Walter Defa haluaisi mielellään aloittaa. Olemme sopineet, että aluksi saamme lyhyen esittelyn hänen vuosikertomuksestaan ja sen jälkeen voimme esittää kysymyksiä esittelijälle, on mahdollisuus esittää kysymyksiä, mutta luonnollisesti myös kollegoille. Haluaisin todeta, että tänä vuonna olemme ensimmäistä kertaa kutsuneet pääjohtajat paikalle, koska meillä on nyt uusi vaihe, eli kysymys, miten suhtaudumme näihin varaumiin. Tätä, puhuttiin, tätä käsiteltiin jo viime kerrallakin ja siksi teidänkin kanssa on keskusteltava siitä, miten me suhtaudumme näihin varaumiin, joita te olette tehneet vuosittaisissa toimintakertomuksissanne. Ne ovat meille hyvin tärkeä vastuuvapauden perusta komissiolle vastuuvapautta myönnettäessä ja siksi haluaisin ensinnäkin kiittää teitä kaikkia ja teidän osastojanne tästä äärimmäisen paljon työtä vaatineesta asiakirjasta. Teidän on tiedettävä, että me todella luemme sen läpi ja panemme sen merkille. Ja toivottavasti voimme tänä iltapäivänä osoittaa teille, että olemme sen myös lukeneet mutta että siellä on silti vielä joitakin kysymyksiä herättäviä seikkoja. Herra Defa, pyytäisin teiltä johdantopuheenvuoron tähän teidän toimintakertomukseenne ja mahdollisiin varaumiin, ja sen jälkeen voimme esittää kysymyksiä. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Arvostan kovasti mahdollisuutta puhua teille ja keskustella kanssanne varaumista, joita olen tehnyt vuotuiseen toimintakertomukseeni 2013 vuodelta. Mielestäni vahvistuslausuma, joka kattaa budjetin 43 miljardin euron osalta maksuissa. Ja sitten siinä, missä minulla ei ollut äh, tätä vahvistuslausumaa, siellä olen tehnyt varaumia. Tämä on tämä varauman logiikka. Ensimmäinen pointti, jonka esittäisin, on se, että nämä varaumat eivät koske mitään puutetta hallinto- ja johtojärjestelmässä komissiossa. Kaikki varaumat koskevat puutteita jäsenvaltioiden hallinto- ja johtojärjestelmässä. Puhutaan sitten hallintoviranomaisen tasosta tai sitten tarkastusviranomaisen tai auditointiviranomaisen kohdalla. Nämähän meillä on kaikkiin ohjelmiin ja ohjelmassa tämä on sitten toimeenpanoyksikkö toimintapolitiikassamme. Mistä tämä lausuma tulee? Tai toisin sanoen, miten päätän, että teen varauman? Mitkä ovat päälähteet? Niitä on pääasiassa kaksi. Ensimmäisenäkin auditointiviranomaiset jäsenvaltiossa. He auditoivat jo suunnilleen 30 prosenttia kaikista transaktioista. Ja meidän auditointitoiminnassa me olemme todenneet, että voimme luottaa heihin 90 prosentissa. Toinen lähde Vahvistuslausumastani on oma auditointityömme. Ensinnäkin tietysti auditointiviranomaisen työ, koska minun täytyy todellakin luottaa heihin ja sitten missä en voi luottaa, niin siellä auditoin myös hallintoviranomaisen työtä ja sertifiointiviranomaisen ja todentamisviranomaisen työtä. Kiitos. Jos yksi kolmesta ehdosta täyttö, niin tee varauman. Ensimmäinen ehto olennainen puute hallinto- ja valvontajärjestelmässä jäsenvaltiossa. Tässä nimenomaisessa ohjelmassa. Toiseksi, kun virhoaste kyseisenä vuonna on yli 5 prosenttia, ja kolmanneksi, Sitten kun tämä jäljellä oleva virheaste, siis ohjelmointikauden alusta alkaen, kun se on yli 2 prosenttia, jos yksi näistä ehdoistakin täyttyy, sitten esitän varauman. Ja tätä metodologiaa soveltaen vuodelle 2013 olen tehnyt 82 varaumaa. Ne ovat kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ovat 2007-2013 ohjelmakauden ohjelmat. Siellä on 75 varaumaa, joko täydelle ohjelmalle tai sen osille, ja seitsemän varaumaa 2000-2006 kaudelle. Ne koskevat vain mainetta, koska siellä en ole tehnyt maksuja. Teitä varmaan kiinnostaa tietysti, että mitkä ovat jatkotoimet varaumille ensimmäinen jatkotoimi, ja tämä on mielestäni tärkeää, erityisesti tämänkin valiokunnan kannalta. Maksut jäädytetään. Maksut ohjelmalle tai sen osalle, jotka ovat varauman alla, jäädytetään. Eli EU-budjettia suojellaan määräisesti. Maksut aloitetaan uudelleen vain, jos kaikki seuraavista ehdoista täyttyvät. Ensinnäkin, jos havaitut puutteet hallinto- ja valvontajärjestelmässä on oikaistu, jos järjestelmä on laitettu kuntoon. Tavanomaisesti tähän tarvitaan toimintasuunnitelma. Toiseksi, aiemmat epäasianmukaiset maksut täytyy korjata. Ja kolmanneksi haluan vahvistuksen siitä, että oikaistujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Näitä varaumia seuraamme vuoden aikana. Ja tähän mennessä on poistettu 14 varaumaa. 12 kaudelle 2007-2013 ja kaksi ohjelmointikaudelle 2006 Ja Todennäköisesti pystymme poistamaan muutamia niistä vuoden loppuun mennessä. Mutta tässä ollaan vähän kuin elokuvassa, että tulee esille uusia kehityskulkuja. Olemme nähneet siis myös, että tämän vuoden aikana on tullut esille uusia ongelmia. Ja ne vaikuttaisivat sitten 24 lisäohjelmaan. Eli tämä on jatkuva prosessi, kuten sanoen, e, ja seuraamme sitä hyvin tarkasti. Meillä on niin kutsuttu interruption-komitea pääosastolla, väliintulokomitea ikään kuin. Siellä puheenjohtajana olen minä itse, koska loppujen lopuksi minä olen Tämä valtuutettu tulee menojen hyväksyjä. Ja tässä valiokunnassa teillä on allanne äh, maantieteellisen toteutumisen yksikkö, budjettiyksikkö, laillinen oikeudellinen yksikkö. Eli teillä on kaikki asiantuntijuus tässä pääostossa yhdessä, jotta näitä hyvin tärkeitä päätöksiä voitaisiin tehdä. Siitä mitä sanoin alussa varauman luonteesta, on selvää, että oikaisutoimet, toimet, jotka johtaisivat siihen, että varauma poistetaan, niin siinä tietysti vastuu on jäsenvaltiolla, koska se on reilu järjestelmä. Ja myöskin kuten sanoin, EU-budjettia suojellaan, koska maksuja ei tehdä niin kauan kuin varaimaa ei ole poistettu. Eh, mutta tietystikään komissio ei jätä jäsenvaltiota oman onnensa nojaan. Me autamme ja tuemme sillä, missä voimme. Kussakin nimenomaisessa tapauksessa, jossa jäädytetään maksut, annamme ad hoc apua. Selitämme, mitkä ongelmat ovat. Joskus menemme jopa pitämään pieniä koulutussessioita ihmisten kanssa, jotka siellä ovat mukana todentamisessa tai auditoinnissa tai hallinnossa. Mutta yritämme puuttua myös systeemisimpiin ongelmiin. Sen vuoksi viimeisessä pääosaston uudelleen organisaatiossa olen perustanut uuden yksikön. Tällaisen yksikön, joka keskittyy voimavarojen parantamiseen, kapasiteettien parantamiseen. Siellä on selkeät ohjeet periaatteessa kaikista asioista, jotka koskevat todentamista, auditointia ja hallinnointia. Äskettäin juuri julkaisimme yhdessä markkinapääosaston kanssa ohjeet siitä, että miten nämä yleisimmät virheet voivat julkisissa hankinnoissa välttää, mikä onkin yksi päälähde virheille omalla alallani. Koulutamme ihmisiä. Pilottikoulutushanke on juuri seuraavalle kaudelle käynnissä kahdessa suuressa asiassa. Toinen oli suoritus äh, suuntautuneisuus ja toinen on sitten hallinto ja valvonta. Tämän vuoden alusta lähtien olemme järjestäneet muiden pääosastojen kanssa, mutta myöskin Transparency Internationalin kanssa workshoppeja, työryhmiä korruption torjunnasta. Ja olemme kehittämässä asiantuntijavaihtojärjestelmää jäsenvaltioiden kanssa. Siinä ollaan melkein valmiita kaikilla kolmella tasolla. Virastot, hallintoauditointi ja todentamistasot ja erityisesti keskitymme auditointiviranomaisiin, jossa tarjoamme erityistä koulutusta ja ohjausta. No viimeinen asia sitten, tulevaisuuden näkymät uudelle ohjelmointikaudelle. Voimme olla luottavaisia sen suhteen, että uuden lainsäädännön myötä, myöskin tästä on kiittäminen parlamenttia, tätä valiokuntaa, sääntöjen vastaisuuden vaara vähenee. Ensinnäkin, koska on otettu käyttöön ennakkoehdot, eli ennen kuin rahat, rahat, varat voivat virrata, niin tietyt ehdot täytyy täyttää. Ja tässä yhteydessä erityisen merkittäviä ovat ennakkoehdot julkisista hankinnoista, eksanteehdot ja valtion tuista, koska nämä ovat kaksi osa-aluetta, joista eniten virheitä juontuu. Yksinkertaistamista on otettu käyttöön, erityisesti kuluissa, kuluoptioissa ja sitten kun tulevaisuudessa muutetaan rahoitushallintojärjestelmää, on 10 prosentin pidätys ja sitten todelliset nettokorjaukset on otettu käyttöön, netto-oikaisut. Ja tässä olen hyvin kiitollinen tälle valiokunnalle avustanne, koska se muuttaa kannusteiden luonnetta koko järjestelmässä. Auditointiviranomainen viranomainen on tilanteessa, jossa sillä on intressi löytää ongelmat, koska jos kansallinen puoli löytää ongelmat ennen kuin he lähettävät vuosittaiset tilit, niin sitten voidaan korvata. Jos se on jälkeenpäin, jos ne ovat me, EUn auditoijat, tilintarkastustuomioistuin tai OLAF esimerkiksi. Sitten rahoitusoikaisu on nettokorjaus, nettooikaisu. Tämä on hyvin tärkeä muutos mielestäni koko paradigmassa ensi kaudelle. Tämän minä halusin sanoa puheenjohtajana alustuksena ja odotan kovasti, että pääsen keskustelemaan kanssanne tästä asiasta. Kiitoksia. Kiitokset herra pääjohtaja. Jos nyt verrataan näitä kertomuksia, niin haluaisin näin shared management mielessä kyllä sanoa, että regio-osaston kertomus ei ole yhtä läpinäkyvä kuin maatalouspuolen ja siksi pyytäisinkin, että saisimme hiukan lisätietoja tähän, varsinkin kun lähdemme miettimään noita mahdollisuuksia, jotka mainitsitte lopuksi. Tässä ei ole mitään ylimääräistä virhemarginaalia kohesiorahastoon nähden, eli avoimuus voisi sikäli olla suurempi. Ei myöskään mitään osoitettua virhelukua operatiiviseen ohjelmaan nähden. Tämä olisi tärkeä täydennys, joka meillä on maatalouspuolella. Voitaisiin mennä esimerkiksi ihan lukutasolle, verrata näitä operatiivisiin ohjelmiin, ja siksi mielestäni olisi tärkeää, että tässä olisi hiukan enemmän tietoa, tietäisimme missä ohjelmissa teidän on pitänyt puuttua asiaan. Tiedämme sen kyllä, mutta emme tiedä mitä näiden ohjelmien puolelta on ilmoitettu. Ja näissä toivomuksissa olisi tärkeää, että saisimme tuon virheluvun operatiivista ohjelmaa kohti ja korjauksen, johon regiopääosasto on ryhtynyt, mihin toimiin se on ryhtynyt. Tässä oli tuo äh, valvonta- ja hallintajärjestelmä mukana, mutta yhdestä valvontatasosta puhutaan ainoastaan siinä kohtaa, missä puhutaan komission muuttumisesta. Ja tuolla hallintopuolella, Certified Bodies puolella, emme tiedä tästä. Olisi tärkeää tietää tämäkin, jotta voitaisiin tietää, miten luotettavat nämä tiedot ovat. Me olemme voineet havaita ainoastaan, että kolmas osa jäsenvaltioiden ilmoittamista tilintarkastustiedoista on sellaisia, jotka on korjattu ylöspäin, mutta miksi ja miten ei ole kovin selvää. Minulle oli selvää ainoastaan se, että näihin tietoihin ei ole luottaminen, eli niiden varaan ei voitu jäädä. Miten selitätte sen, että jäsenvaltion ilmoituksiin ei yksinkertaisesti voida luottaa? Uh, thanks a lot. Kiitoksia. Olen valmis antamaan teille enemmän tietoja, jos haluatte saada sitä lisää. Itse asiassa ajattelin, että tämä oli jo aika yksityiskohtaista, mutta ei mitään ongelmaa tämän suhde. Meillä on 322 ohjelmaa, jos haluatte tietoja virhetasosta per ohjelma Toivottavasti se on mahdollista sitten järjestää teille. Mutta mm, jotta tuli se selväksi, niin minä sanoin, ja nämä ohjelmathan on identifioitu. Kaikki ohjelmat, joissa meillä on varaumia, ne on identifioitu tunnistettu liitteessä ja siellä on sitten yksityiskohtaisiakin tietoja ongelmista, millä tasolla niitä löytyy. Tämä on liite numero kolme, tai mikä se nyt olikaan, joten voitte löytää nämä tiedot vuosikertomus, vuosista toimintakertomuksesta. Sitten muut, muista ohjelmista, josta ette löydä tietoja, niin huomaatte, että virhetaso vuoden kohdalla on alle 5 prosentin ja kumulatiivinen virhetaso on alle 2 prosentin. No hyvä, voimme antaa teille nämä luvut ja sitten te voitte tarkistaa itse. Sitten seuraava kysymys koski sitä, miten me voimme luottaa äh, tilintarkastajaviranomaisiin. Tässä on kolme luokkaa. Ensimmäinen luokka äh, silloin, kun tarkastellaan vuosittaista valvontaraportteja kertomusta sovimme sekä tästä tiedosta, miten sitä saadaan, ja päivitetään metodologiasta, miten virhetaso lasketaan. Se ei ole helppoa, koska siinä kerätään metodeja, pitää päättää, onko vatko ne epänormaaleja tapauksia, voidaanko niitä sulkea pois ja niin edelleen. Ensimmäinen tapaus on, liittyy siihen, että kaikki tiedot on saatavilla ja metodologi on toimiva. Sitten on toinen luokka, jolloin kaikki tiedot ovat mukana, mutta metodologiaa ei ole sovellettu oikein. Esimerkiksi mitä pidetään epänormaalina tapauksena, jota ei pitäisi ottaa huomioon, kun lasketaan virhetasoa, niin mielestämme se pitäisikin ottaa huomioon. Joten tässä me laskemme uudelleen, laskemme uudelleen tietojen pohjalta tietoja, joita on saatavilla. Ja nämä kaksi asiaa yhdessä sitten kattavat noin 90 prosenttia tapauksista. Sitten on muun lopun 10 prosentin osalta äh, seuraavanlaista. Tätä, mitä näemme, se ei ole luotettava ja silloin me sovellamme omalla puolellamme äh, arvioimme luotettavuutta, joka liittyy tilintarkastajien tasoihin 5 prosenttia, 10 prosenttia, 20 prosenttia. Tätä metodologiaa sovellamme ja mielestämme tämä metodologia on järkevää. Kiitos. No, mutta te ette katso näitä alempia viranomaisia, hallintoviranomaisia, ette tarkastele niitä oikeastaan ollenkaan, vaan te rakennatte tämän tarkastuslausumanne tai omat laskelmanne oikeastaan tällaisen osittaisen tietokanavara, joka ei todennäköisesti ole edes kovin luotettava. Tästä vielä tarkentava kysymys siis. Ja minulla olisi vielä pari kysymystä näistä teidän varauksistanne. Te aluksi hyvin vaikuttavalla tavalla kuvasitte, mitä kaikkea vielä on tarpeen saada, jotta voidaan antaa tuo tarkastuslausuma, mutta jos meillä edelleenkin on vuosilta 2000-2006 puutteita vuonna 2013, niin tietenkin esille nousee kysymys, miksei asia ole hoidettu jo aikapäiviä sitten. Kuinka vanha on tuo vanhin varauma, joka teillä edelleen on tänä vuonna vuonna 2013? Ihan tilastollisesti vain 2012 teillä oli 85 varaumaa, joista 55 on saatu hoidettua, 30 20 oli siis vielä vuoden lopulla jäljellä. Varaumistahan on hyötyä ainoastaan, jos asiat paranevat. Espanjassa oli 2011, 12 ja 13 kulloinkin 22 varaumaa ja siten myös huonoimmin suoriutuneen titteli meidän kannaltamme, mutta siellä on myös jo 20 vuoden ajan ollut melkoiset lukemat rakennerahastojen virheluvuissa. Eli eh, haluaisin ottaa esille nämä myös Tsekin tasavallalle 2000 yksitoista kaksituhatta kaksitoista neljätoista yhdeksän neljä italia kuusi neljä kymmenen italiassa on päästy nollaan sehän olisi hienoa sitten 31 38 varaumasta on siirtynyt eteenpäin vuodesta 2011. Kysymykseni kuuluu, riittävätkö oikeastaan välineet? Miten tähän varaumakysymykseen pitäisi suhtautua ja miten se voidaan selittää jollekulle, joka on kiinnostunut näistä asioista, mutta ei tunne yksityiskohtaisia laskentatapoja, mutta ehkä me voimme keskustella tästä myös kahdenvälisesti. Siis ensinnäkin oli tuo tarkentava kysymys ja sitten vielä kysymys noista varaumista. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. En ole näitä lukuja mm, käynyt läpi, mikä on tämä piisiin pitkäaikaisen varauma, mutta totta on, että on sellaisia varaumia, jotka ovat peräisin tulevat esille vuodesta toiseen. Ja te sanoitte, että tässä kyllä olisin eri mieltä että pyydän, että voisin olla tästä eri mieltä. Siis nimittäin varaus on hyödyllinen vain, jos asiat sitten siitä paranevat. Tietysti me haluamme kaikki, että asiat paranesivat, mutta varauma on kuitenkin varsin hyödyllinen, koska se suojaa EUn talousarviota. Kun meillä on varaus, silloin me emme maksa ja mielestäni tämä on kun puhutaan siitä, miten minun pitäisi selittää varaumat, niin mielestäni tämä on erittäin tärkeä kohta. Voi sanoa äänestäjille esimerkiksi, että Euroopan veronmaksajien rahat, jos regiopääosaston johtaja huomaa jotakin laittomuutta, hän lopettaa silloin maksut, ne keskeytetään ja maksut alkavat vasta, kun järjestelmä on jälleen kunnossa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä viesti antaa Joten varaumat siis suojelevat Euroopan unionin talousarviota, niin kuin tässä selitin. Sitten palatakseni ensimmäiseen kysymykseen, me luo siis, että luotamme epäluotettavaan informaation. Eihän se ole totta. Me olemme tehneet auditointityötä viranomaisten kanssa, jotka tästä vastuussa. Ja se on tässä yhtenäisessä tilintarkastuslähestymistavassa juuri ideana. Tehän muistatte tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen vuodelta 2004. Silloin itse sanottiinkin, että luottamuksen pitäisi syntyä alhaalta ylöspäin. Me olemme nyt täällä huipulla. Täällä on tilintarkastustuomioistuin tietenkin vieläkin korkeammalla taivaissa saakka ja sitten meidän pitäisi luottaa mikäli, siinä määrin kuin mahdollista niihin, jotka tekevät tilintarkastustyötä meidän alapuolella, koska muutoinhan meillä olisi se tilanne, minkä kaikki haluavat välttää, tai kaikki tarkastavat kaikkea, ja silloin tulee valituksia valtavasti. Neljä ihmistä kiertää ympäriinsä viikon aikana ja tekee tilintarkastustyötä. Tätähän me haluamme välttää. Me haluamme olla sellaisessa järjestelmässä, yksi taso voi luottaa toiseen tasoon. Vain jos me emme voi luottaa, niin silloin ryhdytään toimia. tämä on meidän lähestymistapa. Jos me emme voi luottaa, silloin menemme hallinnointiviranomaisen tasolle ja jopa tuen saajien tasolle saadaksemme vakuutuksen tilanteesta. Siksi minä sanoin tässä alussa, että vakuutuksen lähde on kahdenlainen. Tilintarkastusviranomaisten meidän oma tilintarkastustyömme, mutta myös hallinnon tasolla. Kiitokset, niin tämän kyllä ymmärsin. Ja emme toivoisi mitään enempää kuin tuon eh, tilintarkastus Sinetin, mutta tilintarkastustuomioistuinhan toteaa 2012 vuosikertomuksessaan, että hallintoviranomaisten taso on se erityinen ongelmataso. Onko tämä jotenkin muuttunut? Eli onko tämä single audit rakennettu nyt jonkin heikon perustan ja pilarin varaan? Mitä voidaan tehdä, jotta nämä hyväksyvät viranomaiset, hallintoviranomaiset voisivat olla hiukan luotettavampia välittämiensä tietojen osalta, koska jos ei tästä rankaista, niin sitten Eihän EUlle voidaan ilmoittaa mitä halutaan. Tämähän on ihan älytöntä. Tämä voidaan nähdä jo työasiakirjasta, kuka oikein ilmoittaa ja mitä. Tämä on ongelma, joka liittyy myös maatalouspuoleen. Ja kyllähän joku seuraamustaso täytyisi olla. Voimme havaita myös, että vanha ongelma, eli valvontaviranomaisten eturistiriita jäsenvaltiossa on edelleen ongelmana ratkaisematta. Edelleen on tärkeää, että varat myös pidetään ja että asiaa on työstetty. Mitä siis voidaan tehdä? Mitä te teette, jotta voitte varmistaa sen, että tilintarkastusviranomaisille tulee oikeat tiedot? The first, as I said, uh, in... Niin, kuten sanoin, tämässä voimavarojen rakentamisessa meillä on erityinen osa, jossa käsitellään auditointiviranomaisten voimavaroja. He saavat koulutusta, ohjeistusta, meillä on workshoppeja ja niin edelleen. Sanotte, että ei ole ikään kuin lainausmielessä sanktioita auditointiviranomaisille, jotta tekisivät asianmukaista työtä. Kyllä minä teen välintuloja ja olen tehnytkin ohjelmiin ihan siitä syystä, että auditointiviranomainen ei tehnyt työtänsä. Voimme esitellä teille ihan nimenomaiset ohjelmatkin. Eli kyllä me toimimme, kun meillä on näyttöä, että auditointiviranomainen ei tee asianmukaista työtä. Ja tämän näytön saamme sillä tavalla, että arvioimme uudelleen auditointiviranomaisten työtä. Auditoijat menevät sinne paikan päälle ja tekevät ihan samaa kuin auditointiviranomainen on tehnyt auditointimielessä. Ja sitten he katsovat, että olisivatko samaa mieltä sen kanssa, mitä auditointiviranomainen on saanut selville. Ja on tapauksia, jossa ei ole samaa mieltä ja jossa selkeästi nähdään, että auditointiviranomainen ei toimi kunnolla. Jos näin on, ja sellaisia tapauksia on, sitten teemme väliintulon ja maksut pysäytetään. Näin mielestäni meidän täytyy tehdä. Ja ihan vain palatakseni kysymykseenne, miten voidaan auditointiviranomaisten tätä parantaa, niin selitinkin jo tämä voimavarojen rakentamisen ja väliintulomme ja maksuylikkäykset. Lisäpointti, ja, sen, ja tätä käsittelinkin painokkaasti ne on netto-oikaisut. Ja näen tämän siinä, miten, mikä valtiovarainministeriöllä on intressinä asianmukaiseen auditointityöhön tulevaisuudessa. Heillä on kannuste löytää ongelmat. Koska jos he löytävät ongelmat ennen kun vuosittaiset tilit välitetään eteenpäin, tilinpäätökset tehdään, niin he saavat korvauksen. Jos he eivät löydä, vaan EUn auditoijat löydät, niin sitten tulee netto-oikaisu. Eli kannusterakenteessakin seuraavalla ohjelmointikaudella, EU-ohjelmointikaudella meillä on parannus tässä mielessä. Um, uh, uh, niin minulle muistutettiin, että teitä ei kiinnosta pelkästään auditointiviranomainen, vaan myös hallintoviranomainen. Kuten sanoin aiemmin, Meillä on paljon koulutusta heille. Jos perustetaan asiantuntijoiden vaihtoehelma, niin nämä suunnataan hallintoviranomaisille ja todentamisviranomaisille. Ja jäsenvaltioilla myöskin on varoja käytössä tekniseen apuun, jotta voidaan vahvistaa näitä viranomaisia. Eli hallinnoiva ja todentava viranomainen saavat apua meiltä. Mutta he saavat myös määrärahoja parantaakseen toimintaansa. Dankeschön. Ich möchte noch auf die Frage... Kiitokset. Haluaisin vielä palata tuohon kysymykseen korjauksista. Teidän vuosikertomuksessannehan nämä ovat tärkeässä roolissa. Eli miten tarkkoja ovat jäsenvaltioiden laskelmat, miten te tarkastatte ne ja miten te luotte itsellenne kuvan näiden esitettyjen tietojen korrektiudesta? Kiitoksia. Parts of the, uh, of the financial... On kaksi osaa näissä rahoitusoikaisuissa, jotka otamme huomioon. Ensin ne rahoitusoikaisut, jotka miten nyt sanoisin, mutta joista me pidämme kiinni tai jota me vaadimme. Aina kun me huomaamme säännönvastaisuuden ja kun keskeytämme maksut, niin kuin minä sanoin, silloinhan me pyydämme, että tämä epäasianmukainen maksu korjataan. Tästä meillä on aika luotettavaa tietoa, koska Tämän me tarkistamme ennen kuin tämä maksujen jäädytys poistuu. Sitten vielä lisäksi jäsenvaltiot tekevät lisää rahoituskorjauksia tai oikaisuja. Ja tässä me paljon luotamme siihen tietoon, jota jäsenvaltio antaa. Joten Uskon, että tässä voisi hyvinkin olla niin, että parannukset tiedon luotettavuudessa vuodessa ovat mahdollisia. Das, das heißt also, Sie sagen... Eli te sanotte nyt siis meille, että meidän lukumme ovat luotettavia, saamme ne jäsenvaltioilta ja siltä osin kuin ne eivät ole luotettavia, me korjaamme ne, mutta te voitte kuitenkin korjata niistä vain osan niin, että kyllä te pitkälti olette jäsenvaltioiden esittämien lukujen varassa. Voiko tästä esittää lukuja? Miten suuri on tuo osuus, jossa korjauksissa joudutaan jättäytymään jäsenvaltioiden varaan? Voiko tässä jollakin lailla erottaa tuon alueellisen puolen erikseen? Jos muistan oikein. 2007-2013 rahoituskorjaukset, johon komissio ryhtyi, ovat noin miljardi lähellä sitä. Sitten ne, jotka on tullut lisänä jäsenvaltiolta, on 1,5. Tästä saa vähän mittakaava kuvaa eri lähteiden osuudesta, ja tämä löytää myös vuotuisesta toimintakertomuksesta. Just to uh, compliment. Uh... Ihan vain täydentääkseni vielä. Kun auditointia tehdään vuosittaisessa valvontakertomuksessa, ja siellä riskien arviointiperustalta tarkistamme myös heidän tekemänsä työn. Tietysti oman auditointityömme kautta meillä on oma lisävahvistus ja tarkastamme myös heidän tekemää työtä, mitä he tekevät omaan lukuunsa. Niin, tässä on varmasti vähän lisä kysymyksiä. Kollega Ajala Sendä oli pyytänyt puheenvuoron. Presidenta, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin huomauttaa, että meidän ryhmämme periaatteessa olisi pitänyt parempana, että täällä olisi ollut mukana meidän vastuuhenkilömme, tätä olisi ollut myös komissaria paikalla, eikä vain pääjohtaja, mutta kun ajatellaan nyt tätä tämän komission tilannetta, Mm. todella pahoittelen. Toivottavasti tieto paranee, enkä nyt puhu teidän tiedosta, vaan keskustelusta täällä, jota käymme. Tämä voi sekoittaa vielä enemmän kansalaisia. Tässä tapauksessa tässä on kyseessä taulukuva tavallaan, josta näkee, miten Agripausosto toimii. tämä, tästä löytyy myös esittelijän työasiakirja, jonka puheenjohtaja on laatinut. Sieltä huomaa sivulla 19 eri kohdissa. Haluaisin kysyä, että selittäisitte hiukan eh, suurelle yleisölle ja meillekin, joiden on vaikea jotenkin ymmärtää tätä viidakkoa, kertoa kuka liitteessä kolme, jossa puhutaan suorista tuista. Siellä on erilaisia eh, kohtia, se puhutaan virhetasosta neljänsä viidessä kohdassa jäsenvaltioissa tilastojen mukaan sitten virhetaso, jäljellä virhetaso, jota maksuvirasto on täsmentänyt jossa puhutaan prosenttiosuuksista, jotka joissakin tapauksissa tuntuvat ihan samanlaisilta. Tämä hyvän on omistusta mistä voisitko selittää? Sitten on suurta vaihtelua toisaalta myös. Ja sitten on kaksi mm, kohtaa myöhemmin siellä puhutaan mm, määristä, jotka ovat tavallaan riskivyöhykkeellä. Oletan, että ne ovat niitä kaikessa ei ole tällaista riskivaraumaa. On näitä summia, joihin johon liittyy suurempi riski. Ilmeisesti haluaisin kysyä pääjohtajalta, miten lasketaan tämä riski näiden summien kohdalla. Ja sitten on vielä uusi virhetaso per jäsenvaltio. Tämä jäljellä virhetaso, jota on sopeutettu. Kaikki nämä virhetasot, jotka on täällä identifioitu, millä tavalla niitä voidaan laskea ja millä tavalla jos jäsenvaltioiden kanssa sovitaan jostakin menettelytavasta, millä voidaan, miten he voivat valvata, vastata, miten voidaan päätyä siihen sopimukseen ja sopia, miten valvotaan näitä virhetasoja, miten lopulta päädytään sitten näihin määriin, ovatko niitä prosenttiosuuksia, jotka komissio on todennut, vai ovatko nämä prosenttiosuuksia, joista on sovittu jäsenvaltioiden kanssa, siis jäsenvaltiot eri virastoissaan tai instansseissaan tai hallinnon osuuksissa, jotka ovat vastuussa tästä tarkastustyöstä, ovat sopineet, mikä on se virhetaso, johon on päädytty. Haluaisin tietää, että missä määrin ollaan samaa mieltä ja missä määrin tehdään yhdessä työtä kun sovitaan näistä erilaisista virhetasoista. Aivan. Me emme tietenkään mitenkään epäile sitä, että herra Defa voisi näihin kysymyksiin vastata, mutta tämä on nyt kysymys, joka koskee maatalouspuolta ja se otetaan vasta vähän myöhemmin. Ehdottaisin, että se jätetään siihen osioon, jossa pääjohtaja Plewa vastaa kysymyksiimme. Nyt on kyse tästä alueosuudesta. osuudesta niin, aivan, juuri. Me, es que desde aquí lejos no veo, ya me parecía que no era señor de Fab. Niin, kun joudun kohta poistumaan äänestämään liikennevaliokuntaan, ajattelin vain, koska sain puheenvuoron. Niin mä halusin nyt puhua maatalouskysymyksistä, mutta suokaa anteeksi jos ymmärsin väärin ja toivon, että voitte vastata. Aivan, ei, ei mikään ongelma. Ei tämä ole ongelma. Me välitämme kyllä nämä vastaukset, mutta nyt tällä hetkellä on kyse tuosta alueosuudesta ja kollega Savalla oli, Pia Sarvamalla oli tästä kysymys, eli Petri, ole hyvä. <clears throat> Um, thank you, Madam Chair, and thank you, Director. Kiitos puheenjohtaja, kiitos pääjohtaja ponnistuksistanne Ottaen esille muutaman asian ja sitten minulla on myös kysymys teille. Tämän hyvin perusteellisen kyselyn jälkeen puheenjohtajalta, niin nyt näyttää ilmeiseltä, että minä tarkastelen nyt tätä kokonaiskuvaa muutaman avainasian näkökulmasta, jotka mielestäni edelleen ovat avainasioita. Kyllä ymmärrän, että teette kaikkea, mitä te voitte tehdä, sen rajoissa, mitä voitte tehdä. Mutta siltikin, jos meillä ei ole tarpeeksi tietoa näistä ilmoituksista, niin me todellakaan tiedä, että virastot ja jäsenvaltiot antavat meille oikeaa tietoa, niin sitten tietenkin koko pohja laskelmille ehkä ei voi olla oikea. Tähän minä puutun hyvin kriittisesti, kun arvioin tätä kertomusta. Mutta kun Sanoitte, että, että itse asiassa osarahoituskorjauksista, niin niissä täytyy luottaa tietoihin, joita jäsenvaltiolta saadaan. Ja sitten sanoitte, että tässä olette sitä mieltä, että voisi olla edistystä. Eli nyt nimenomainen niin kysymykseni teille. Mitä edistystä? Mitä keinoja tarvitsette? Mitä konkreettisesti ottaen pidätte tänään edistyksenä, johon viittaatte, kun sanotte, että okei, yksi miljardi plus ehkä puolitoista, josta emme oikeastaan tiedä, niin mitä sitten pitäisi tehdä, jotta näistä kysymysmerkeistä ikään kuin päästään eroon? Kiitos. On your vital question about, uh, mm. Tulee tärkeään kysymykseenne luottavuudesta, tietojen luottavuudesta. Siihen kaikki aina päätyy. Tietenkään me emme ota tätä tietoa sellaisenaan ja me teemme tarkastustyötä ja niin kuin minä sanoin, jos me huomaamme, että tarkastusviranomaiset eivät tee työtään tai toimia semmoisella tavalla, me keskeytämme maksut ja antaakseni hiukan kuvaa, kuinka tiivistä tarkastustyömme on me tarkastimme, meillä oli 239 tarkastusviranomaista vuodesta 2009 käytössä, joten me pidämme tiukasti silmällä tarkastusviranomaisia, joiden pitää raportoida meille. Mitä tulee parannuksiin, uskon, että tässä olen kovastikin samaa mieltä metodologiasta, siitä, miten määritellään, mitä ovat näitä jaksotuspäiviä, milloin mistäkin päätetään, milloin sitä täytäntöön pannaan. Mielestäni nämä ovat sellaisia asioita, joiden pitää olla selviä, selviä, niin että kaikki tietävät täsmällisesti, miten tietävät, miten päättävät näistä varsinaisista luvuista, jotka liittyvät rahoituksellisiin oikaisuihin, jotka ovat relevantteja tietyn vuoden aikana tai tietyn vuoden kohdalla. Joten kyllä me valvomme, me tarkistamme tiedot, joita saamme. Niin, vielä tuohon 22 varaumaan palata vuodesta 2011, niitä on Espanjassa ja vähän ehkä muissakin. Onko kyse aina näistä samoista hankkeista vai eri hankkeista ja minkälainen suunnitelma on, jos nämä eivät saakaan rahaa? Eli miten tähän tulee suhtautua? Onko olemassa jonkinlainen rahoituksellinen korjaus? Pitääkö rahat maksaa takaisin tai osa rahoista vedetään jälleen takaisin? Ja tämä todellinen suuruusluokka ei kai mitenkään liity syntyneeseen vahinkoon tuon järjestelmän pohjalta, jota te kuvasitte. Te ette edes voi oikeastaan todentaa, mikä on syntynyt vahinko. Joten kysynkin tässä, miten on tuon luotettavuuden kanssa – miten voidaan todella antaa jonkinlainen lausuma luotettavuudesta, tarkastuslausuma. Te sanotte täällä, että tietyssä määrää tapauksista päätettiin, että riski arvioitiin kiinteämääräisesti, koska näitä raportteja ei pidetty luotettavina ja näin oli myös vuonna 2012. Kysymys, joka meitä täällä vaivaa, on todellakin tuo luotettavuuskysymys ja näiden varaumien luotettavuus ja varaumien kumoaminen. Tämä koko järjestelmä tuntuu nyt kyllä sisältävän joitakin periaatekysymyksiä. Olemme varmoja siitä, että voitte tähän meille jotakin hyvin viisasta vastata. I will try my best. Um... Yritän parhaani. No Espanjasta. On totta, että on toistuvia varaumia ja ongelmia Espanjassa, mutta on myös totta, että jos tarkastellaan ohjelmia, niin ei ole kyse aina sellaista ohjelmista, jotka ovat huolena. Eli tässä on hyvin monimutkainen rakenne Espanjassa kyseessä. Siellä on välittäviä elimiä, jotka toimivat monissa alueellisissa ohjelmissa – mutta myöskin kansallisissa ohjelmissa. Eli jos yksi näistä on ongelmissa, niin se vaikuttaa sitten hyvin eri ohjelmissa. Mutta tässäkin, kuten sanoin, jos ongelmia on, emme maksa. Tämä on tärkeää. Ja monet ongelmista on jo ratkaistukin Espanjassa, mutta se mitä yhdessä teemme sitten Espanjan viranomaisten kanssa on se, että uuden sukupolven ohjelmien osalta meillä on sellainen rakenne, joka on paljon selkeämpi, jossa on selkeät erot se välillä, mikä on alueellista, mikä on kansallista. Ja tämän pitäisi toivoakseni ratkaista joitakin ongelmista Espanjan ohjelmissa. Puhuitte jälleen näistä luotettavuusongelmista, epäilette. 90 pros- siis 90 prosentissa voidaan luottaa, kymmenessä ei. Ja siellä, missä ei voida luottaa 10 prosentissa, siellä on 50, 25 arvioina virheille. Tämä on siis metodologiamme mutta olemme myös varovaisia vuodelle 2003 olemme laskeneet 2,8 virheasteen prosenttia. Mutta olemme myös sanoneet, että on paljon varovaisempaa, jos annamme teille myös intervallin, ja se on 5,3 Eli tästä näette, koska tiedonsaanti on rajoitettua. Siis ainahan tiedon kanssa on niin. Jos tarkastelemme virheasetta, jonka tilintarkastustuomioistuin julkaisee, se on alle 5 prosentin näytteeseen perustuva. Ja siinäkin on intervalli, jos sitä tarkastellaan. Se on ikään kuin sisäsyntyistä auditointi- ja hallintolähestymistapalla, joka on siis tehokkuussyistä, ihmisten tehokkuussyistä perustuu näytteiden ottamiseen. Eli tästä ei päästä eroon. Tämä on tehokkain tapa saada vahvistus. Koska halutaan oikea suhtaista valvontaa. Jos valvonnan kulut ovat suuremmat kuin saadut hyödyt, niin sitten ollaan mahdottomassa tilanteessa ja sitähän emme halua. Koska loppujen lopuksi, me unohtako, tässä kaikessa on kyse siitä, että saamme sellaista toimintapolitiikkaa aikaan, jolla voidaan saada kasvua ja kilpailukykyä aikaan investoinneilla ja työpaikkoja. Tämän me haluamme saavuttaa. Mutta tässä olen täysin samaa mieltä, emme voi sallia säännönvastaista sen vastaisia kustannuksia. Tämänlainen tasapaino täytyy saavuttaa. Ja mielestäni pääosastolla me teemme parhaamme, jotta tämä tasapaino voidaan saavuttaa. No ne, joille tämän rahan pitäisi mennä, eivät sitä saakaan, niin olemme yhdessä tehneet kaikki virheen, koska alue alan valvontakustannukset ovat kaikkein alhaisimmat, mitä meillä on. Hyvin pieni summa siis suhteessa siihen, mitä käytetään uskoakseni. Kustannukset sen varmistamiseksi, että tulos on, mikä tulee olla, olisi kyllä oikeutettu, koska emmehän me saavuta myös poliittisia tavoitteitamme. Emme me ole täällä vain vaikeuttaaksemme teidän elämäänne, vaan jotta saamme nämä poliittiset tavoitteet toteutumaan. Kollega Sender. Espero no en tässä nyt ole erehtynyt. Minä haluaisin kysyä pääjohtajalta. Tämä järjestelmä, jota te meille esittelitte, ymmärrätte, se on varsin monimutkainen, varsinkin eh, liittovaltiossa, kuten Espanjassa ja Saksassa, se on eri tasoja. Kuitenkin on tiettyä progressiota, kun pyritään parantamaan tilannetta, koska viime vuosina ollaan oltu tietoisiakin näistä riskeistä, jotka liittyvät tähän maksukeskeytyksiin ja tavallaan tulee tällainen varoitus näistä maksujen keskeyttämisestä ja lopulta sitten keskeytetäänkin maksut tarvittaessa. Haluaisin kysyä teiltä, nämä ohjelmat, joissa on näitä keskeytyksiä tässä mukana, on Espanja, Saksa myös, Italia löytyy täältä. Mikä huomaan, että ohjelmat, jotka johon liittyy tällainen keskeytyksen ennakkoilmoitus, sitten on tämä keskeytys, tässä pikkuhiljaa nämä kokonaisuudet vähenevät. Haluaisin kysyä, että tässä uudessa järjestelmässä voisitteko sanoa meille, koska kokemusta ei tietenkään ole kovin paljon, mutta ehkä teillä on tätä kokemusta, missä määrin jäsenvaltiot parantavat toimintaansa ja tietysti on monia ohjelmia, esimerkiksi Espanjassa tai Saksassa tai Ranskassa, siellä on monia ohjelmia, joita koskee tällainen varoitus maksujen keskeyttämistä. Sitten ne parantavat toimintaansa, suoritustaan, mitä tulee näihin ohjelmiin, joten ainakin on pientä, pientä paranemista. Ja sitten kun on tämä varsinainen keskeyttämisvaihe, niin silloin näitä on enemmän. Missä määrin on pystytty parantamaan toimintaa? Miten näitä luvuja voidaan ymmärtää parannuksena tavallaan? Ja toiseksi, missä, mitä tulee teidän pääosastoon, niin miten tämä järjestelmä on parantunut, että on voitu periä tavallaan enemmän näitä maksuja keskeyttämisten yhteydessä ja tämä liittyy myös yhteisrahoitukseen. Ymmärtääkseni perimistä siis tapahtuu. With the uh, regulatory changes, regulatory changes näiden sääntelymuodosten myötä vuodelle 2007-2013 ohjelmakaudelle on ollut suuria parannuksia kokonaissuorituksissa lainmukaisuuden ja säännönmukaisuuden, sääntöjen mukaisuuden osalta. Tämä näkyy tilintarkastustuomioistuimen julkaisemisessa luvussa oli yli 10 ja nyt on alle 10. Tietysti liian korkea vieläkin järjestelmät ovat parantuneet. Voidaan myös nähdä, että keskeytys, jäädytys, ennakkovaroitus, siis sehän on tällainen sekvenssi, että kun ei makseta. Tässä on tärkeintä on kuitenkin se, että emme maksa. Siinä on vain eri vaiheita menettelyssä ja kuten sanoin, maksamme vain, jos järjestelmä on korjattu ja oikaistu. Eli olemme nähneet, että ennaltaehkäisevien toimien myötä voimme välttää sen, että tehdään maksuja sääntöjen vastaisiin kuluihin. Ja mielestäni tästä on saatu aikaan suuria parannuksia tähän kokonaisuuteen suoriutumiseen. Kiitos. Nachfrage? Onko lisäkysymys? Tarkentava kysymys? Me permite presidenta, querría también... Saitte puheen, että haluaisin vielä lisätä, koska kerran puhutaan tämän menettelyn soveltamisesta, joka tuntuu minusta varsin pedagogiseltakin. Tässä ainakin näkee, miten keskeyttämisen yhteydessä nyt on vähemmän näitä maita, tässä on Espanja, Italia, Ranska. Voisitteko myös kertoa meille, missä määrin näissä keskeyttämisissä erityisesti, erityisesti Espanjassa, tässä on 15 ohjelmaa siellä, miten nämä keskeyttämiset ovat liittyneet siihen seikkaan, että kriisin takia on ollut jonkinlainen yhteisrahoitusongelma yhtäkkiä, koska nämä maathan ovat joutuneet rajoittamaan valtion velkansa ja joissakin tapauksissa selvästi ei ole pystytty reagoimaan näihin yhteisrahoitusvelvoitteisiin. Haluaisin kysyä, onko joissakin näissä keskeytystapauksissa on piirteitä tällaisesta, johtuuko tämä siis jotakin kriisin vaikutuksista? On jouduttu keskeyttämään siis, että jäsenvaltio ei enää kyennyt osallistumaan yhteisrahoittamiseen. Yhteisrahoittamisessaan joskus se on 15 prosenttia tai vähemmänkin jo, jollakin alueella, mutta tämä tietysti vaihtelee, joskus suhde voi olla paljon korkeampikin. Siis näkyykö tämä jotenkin maksujen keskeyttämisessä? The irregularities, and, and this is, uh sateenvastaisuudet tai epäasianmukaisuudet. Ja tämä on nyt sitten se ainoa viitepiste, joka meillä on tullut esille tässä. Eivät liity yhteisrahoituksen tasoin. Tiedätte, että kriisin aikana, ja tämä on tärkeä näkökohta, EUn osuutta on nostettu ja kansallista osuutta on pienennetty. Mutta tämä on eri asia emme ole huomanneet ongelmia esimerkiksi yhteisrahoisuuden, yhteisrahoitusosuuksien laskemisessa. Se ei ole ollut merkittävä tämän asian kannalta. Pääongelma Espanjassa on vuorovaikutussuhteet välittävien elinten välillä, jotka toimivat samaan aikaan eri ohjelmissa. Eli järjestelmä on monimutkainen. Noin 150 välittävää elintä Espanjassa. Ja jos yhdellä heistä on ongelma, niin se vaikuttaa välittävästi moniin ohjelmiin. Tämä on siis yksi perusongelma ja syy ongelmille. Yhdessä espanjalaisten kanssa, kuten sanoin, tartumme ongelmaan tulevaisuudessa niin, että nyt erotellaan nämä viranomaiset kansallisen ja alueellisen tason osalta. Saanko lopuksi vielä kysyä, miten haluatte meidän suhtautuvan näihin teidän varaumiinne tässä vastuuvapaudessa? I must say I was very flattered. Täytyy sanoa, että olin kyllä kovin imarreltu siitä, että viimeisessä vastuuvapausmenettelyssä te tuitte varauksia, joita pääjohtaja, aluepolitiikan pääjohtaja oli tehnyt Uskon, että mitä teihin tulee, niin teidän kannattaa teidän pitää panna merkille, milloin meillä on tämä tartslausuma ja milloin, vakuutus ja milloin ei ole. Mutta voin kertoa teille, että kaiken kaikkiaan, kun katsoo kokonaissuoritustasoa, myös säännöllisyyden ja laillisuuden, laillisuuden ja sen kannalta, niin, kannalta, niin nämä kumulatiivinen jäljellä jäänyt Virhetaso on alle 2 prosenttia. Minun politiikan alueellani se on 1,2 prosenttia. Sen voitte nähdä myös vuosittaista toimintakertomuksesta. Kiitokset nyt kollegoilta ja teiltä säästin sen, että lähdettäisiin tästä keskustelemaan ja mihin tämä tieto rakentuu. Olemme nyt voineet jo haivaita, että tuon tieto pohjan tilanne on sellainen, että sitä voisi kyllä parantaa näin varovasti sanottuna. Voitte olla varmoja siitä, että olemme hyvin kiinnostuneita työstämään tätä asiaa jatkossakin. Ehkä voimme ottaa pari kysymystä vielä myöhemmin, jotta voimme nyt jonkin verran vapauttaa tätä keskustelua näistä teknisistä yksityiskohdista. Kiitokset tästä ja me jatkamme nyt maatalouspolitiikalla me olemme lukeneet tämän, tämän vuotuisen toimintakertomuksen hyvin suurella mielenkiinnolla, koska siinä on ensinnäkin tämä virhelukemien ja korjausten luku hyvin mielenkiintoinen maatalouspääosastolla. Ehkä tämä koko kertomus voidaan laittaa hallintovalvonta aukon tiliin. Ensinnäkin suuret kiitokset tästä. Tämä on minusta oikein hyvä seikka ja haluan nyt ilmaista jo vähän vastustusta, koska teidän kertomuksessanne sanotaan jollakin tavalla ylimalkaisesti, että ollaan yhdenmukaistamassa. Tarkoittaako se nyt sitten, että vähemmän tietoa? Jos näin on, niin se kyllä törmää meidän puoleltamme hankaluuksiin, sen voin sanoa jo nyt. Haluaisin mielelläni antaa teille puheenvuoron tästä. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. For, thank you for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että kutsuitte minut tämän päiväiseen kokoukseen. Esittelisin alkuun lyhyesti asiaan ja sitten, jos sopii, lopussa reagoisin lyhyesti työasiakirjaan. Aloitetaan nyt tästä alustuksesta. Vuosittain noin 59 miljardia euroa käytetään maatalouteen. Ja se valtiot hallinnoivat noin 50 miljoonaa rahoitustransaktiota noin 8 miljoonalla edunsaajalle. Siinä on monien eri järjestelmien piirissä tukea, jotta voidaan taata asianmukainen hallinnointi jäsenvaltiotasolla, niin kat- kattava hallinto- ja johtojärjestelmä on perustettu. Yhteishallinnon piirissä jäsenvaltioiden kanssa jäsenvaltiot vastaavat ensimmäisen tason valvonnasta ennen kuin maksut suoritetaan edunsaajille. Komissio on sitten viime käden vastuussa moitteettomasta budjetin varainhoidosta. Komissio verifioi sen, että jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat asianmukaisesti. Se tekee sen auditointien kautta, jotta voidaan varmistaa, että havaitut puutteet ja virheet oikaistaan. Ja jotta voidaan suojella EUn budjettia, niin että otetaan käyttöön nettorahoituskorjaukset. Jäsenvaltiot ovat akkreditoineet 82 maksajavirastoa hallinnoimaan maksuja edunsaajille – EU-sääntöjen mukaisesti. Agripääasosto suorittaa noin 120 tarkastusta maksajavirastoissa vuosittain, jotta voidaan tarkastaa, että hallinto ja johtojärjestelmä on EU-sääntöjen mukainen. Löydösten seurauksena nettorahoituskorjaukset vastaavat yli 600 miljoonaa euroa. Niitä määrätään joka vuosi, jotta voidaan suojata, suojella EUn budjettia. Muutama tosiasia 2003 vuotuisesta toimintakertomuksesta. 2003 vuodelle on arvioitu ensimmäisen toisen pilarin osalta virheasteeksi 2,7 ja 5,2 vastaavasti prosentteina. Kaiken kaikkiaan se tarkoittaa, että YMPn virheaste on 3,26 prosenttia. 2013 vuoden osalta on 63 varausta yhteensä maksajavirastojen tasolla. Olen varmistanut, että asianmukaisiin toimiin on ryhdytty kaikissa tapauksissa, jotta voidaan suojella EUn budjettia. Olen myös vaatinut, että asianmukainen äh, maksajavirasto tekee toimintasuunnitelman, jotta varaumaan liittyvät puutteet voidaan poistaa. Esimerkiksi Ranskan osalta varauma, varauman aiheuttivat puutteet, jotka koskevat ongelmia tässä L, niin tässä LP-järjestelmässä, ja paikan päällä tehtyjen tarkastusten laatu, laadussa oli toimimisen varaa esimerkiksi. Kattava toimintasuunnitelma on käytössä ja Agribe-osasto nyt seuraa sen edistystä Puolan osalta. Varaaman syynä olivat vakavat rakenteelliset puutteet siinä, miten tunnustettiin vihannes- ja hedelmäsektorilla jalostajien ryhmät. Asia, asiattamme maksetut rahat on suojattu, varat on suojattu ja niiden määrä peritään takaisin budjetin suojelemiseksi. Ja nyt, jotta riskiä voidaan tällä alalla tulevaisuudessa vähentää, Puolaa pyydettiin ryhtymään korjaaviin toimiin. Toimintaohjelman luonnos, jonka Puolan viranomaiset ovat lähettäneet, ei ollut vielä riittävän hyvä. Pääosastoni on tällä hetkellä analysoimassa uudistettua versiota tästä toimintasuunnitelmasta, joka siis on meille lähetetty muutama päivä sitten. Jos tuloks on negatiivinen, niin tulevien maksujen lykkäämistä tai järjettämistä harkitaan. Toinen esimerkki, jos sopii valaistakseni, milloin varauma voidaan poistaa. Edeltäjäni otti käyttöön varauman 2009 vuotuisessa toimintakertomuksessa koskien vakavia puutteita siinä, miten LP-järjestelmä toimi Bulgariassa. Vaadittiin toimintasuunnitelmaa näiden viljelylohkojen osalta, jota, jonka edistämistä seurattiin tiiviisti. Sen jälkeen, kun oli saatu vahvistus, että toimintaohjelma oli saatettu loppuun menestyksellä ja että LP-järjestelmä toimii asianmukaisesti, niin poistin 2013 vuosikert- vuosiriportissa, siis poistin tämän varauman. Muutama sana sitten kustannustehokkuudesta ja tarkastusten tehokkuudesta. Agripääosasto on pyytänyt isävaltioita arvioimaan valvonnan kustannuksia ja saatujen tietojen mukaan jäsenvaltiot käyttävät melkein 4 miljardia euroa maatalouskustannusten, maatalousmaksujen hallinnointiin ja valvomiseen. Tämä vastaa 5 prosenttia YMPn kokonaismenoista. Mieluummin kuin että kasvatettaisiin valvontakustannuksia, tehdään mieluummin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tehtyjen tarkastusten laatua voidaan parantaa. Kartoitetaan ja analysoidaan virheiden perussyyt ja sitten keskus äh, jaetaan analyysin tulokset jäsenvaltioiden kanssa ja tämä on myös tärkeää tarkastusten parantamiseksi ja sokerina pohjalla seurantatyöt koskien aiempia tämän valiokunnan ehdotuksia. Te olette tehneet monia rakentavia ehdotuksia viime vuosina, mikä on myötä vaikuttanut siihen, että YMPtä on voitu viedä eteenpäin menestyksekkäästi. Seurantatoimet ovat prioriteetti ja haluaisin valaista tätä kahdella esimerkillä. Virtaviivaistetaan auditointimenettelyä. Sen jälkeen kun YMPn reformi hyväksyttiin, saatiin aikaan uudet säännöt, jonka myötä meidän, joiden myötä meidän pitäisi merkittävästi lyhentää auditointiprosessin kestoa. Toinen esimerkki on sitten ennakkoehtovälineen lykkääminen. Uusi lykkäämismekanismi otettiin käyttöön. Sitä voidaan käyttää, jotta pysäytetään maksut jäsenvaltioille, jos on tarpeen puuttua heikkouksiin valvontajärjestelmässä jäsenvaltiossa. Meillä on tällainen lykkäämislautakunta, joka käsittelee päivittäin maksujen keskeyttämisiä. Yhteenvetona pääjohtajana Agribe-osastolle vastuuni on varmistaa, että maatalouden osalta EU-budjettia suojellaan niin, että yhdistetään oikaisevia ja ennaltaehkäiseviä toimia. Pääosasto jatkaa kaikin mahdollisin keidoin sitä, että pystytään pienentämään virheastetta maatalouden menoissa. Mutta pieni vähäinen virheaste ei ole kuitenkaan välttämättä sopusoinnussa monimutkaisten toimien kanssa. YMPn uudistuksen kanssa tai yhteydessä yhteislainsäädäntöjä on saanut aikaan lisää joustavuutta jäsenvaltioille – Tähän liittyy vapaaehtoisia toimia ja siihen voi liittyä äh, monimutkaisuuden lisääntyminen. Siis sääntöjen mukaisuus ja laillisuus täytyy yhdistää siihen, että politiikkatavoitteet voidaan saavuttaa niin, että pidetään samalla mielessä nykyiset valvonta, ja vaatimukset. Tämän huomioon ottaen olisi ehkä aika epärealistista uskoa, että virheastetta voidaan, eh, virheaste voidaan saada kestävästi alle kahden prosentin tasolle. Valvontakustannukset jäsenvaltioille ovat arvioiden mukaan melkein 4 miljardia, lähes 4 miljardia euroa vuosittain. Olen vakuuttunut, että 2013 vuotuinen toimintakertomus antaa teille täyden ja avoimen yleiskuvan siitä, miten pääosastolla on YMP-menoja valvottu ja hallinnoitu. Jos rouva puheenjohtaja sopii, lyhyesti käsittelisin muutamaa osatekijää. Työasiakirjaa vahvistuslausumasta. Ensinnäkin oikaisisin sen, mikä näyttää olevan väärinkäsitys varoimassa olevasta määrästä markkinatoimiin ja suoriin tukiin. Tämä määrä, joka on esitetty varauman alla olevana määränä työasiakirjassa, on menot yhteensä. Kuten vuotuisessa toimintakertomuksessa sivulla 21 todetaan, varomanalainen määrä on 198,3 miljoonaa euroa markkinointitoimille – markkinatoimille ja 652 miljoonaa euroa suurille tuille. Esittelijä viittasi maksajavirastojen välittämien tietojen luotettavuuteen virheasteessa. Jotta luotettavuusongelmaa voidaan tarttua, niin on määritelty uusi lähestymistapa – vuotuisessa toimintakertomuksessa 2013, jotta voidaan arvioida niin kutsuttu jäljelle jäävä virheaste. Se on yksityiskohtaisesti selostettu liitteessä 4, sivulla 45 ja siitä eteenpäin. Tässä lähestymistavassa otetaan huomioon kaikki saatavissa oleva tieto, erityisesti agripääosaston auditoinnit, tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset ja todentamisviranomaisten tarkastukset ja kunkin maksajaviraston ilmoittamat virheasteet. Tämän seurauksena arvio tälle jäljellä oleville virheasteille on realistisempi, kuten sanoin. 2013 vuoden osalla arviomme on ensimmäisen pilarin virheasteeksi 2,7 prosentin tasolla ja toisen pilarin osalta 5,2 prosenttia eli 3,26 prosenttia YMPn osalta kokonaisuudessaan. Esittelijä on myös pannut merkille, että ei ole otettu käyttöön sanktioita epäasianmukaisesta raportoinnista. Ottaisin esille, että oikeuskehyksessä ei ole sääntöjä sank- tällaisille sanktioille. Työsikirjassa todetaan, että oli tehty varaumia maksajavirastojen osalta, joilla oli yli, yli 5 prosentin virheaste oikaisujen jälkeen. Haluaisin vain selventää, että yleissääntö, jota sovelletaan, on se, että että virheasteet tehdään maksajavirastojen osalta vuosikertomuksessa, joiden jäljelle jäävä virheaste on yli 2 prosenttia, mutta tietysti soveltamme metodologiaamme sen sellaisten virastojen osalta, joissa virheaste on 2 ja 5 prosentin välillä. Ja olen valmis selvittämään tätä täsmällisemmin sitten myöhemmin. Asiakirjassa otetaan myös esille huoli LP-järjestelmästä. Se on olennainen osa ajaksijärjestelmää ja sen tehokkuus on tunnustettu myöskin tilintarkastustuomioistuimessa. Pääongelma siinä liittyy pysyvään laidunmaahan, jota pitäisi merkittävästi vähentää uudella määritelmällä uudessa YMPssä. missä on havaittu viljelylohkojärjestelmään liittyviä puutteita, niin jäsenvaltiota on pyydetty järjestelmää parantamaan. Toimintasuunnitelmien toteutumista Agripääosasto myös seuraa. Ja voin sitten kertoa teille luvuista päivitetyssä vertiossa tässä valvontataulukossa liitteessä 10 vuosikertomusta tämän ää, ähm, kokouksen jälkeen. Ja sitten viimeksi esittelijä panee merkille, että käytännössä se aika, joka kuluu sen jälkeen, kun puute on havaittu ja sitten kun on ryhdytty aikaisemmin toimiin, niin siinä välissä voi olla monta vuotta. On ollut tapauksia, jossa on kestänyt liian pitkään ennen kuin aikaisemmin toimiin on ryhdytty paikan päällä, se on totta. Mutta ehkäpä tämä osittain johtui myös menettelytavoista. Asiat ovat muuttumassa nyt. Ensinnäkin pyrimme selvittämismenettelyn selkeyttämiseen uusilla määräajoilla. Sitten YMPn reformissa on nyt sitten mahdollisuus keskeyttää tai lykätä etupainotteisesti maksuja, eli sitten on suurempi kannuste toimia nopeammin jäsenvaltiossa kuin aiemmin. Ja sitten lopuksi muistuttaisin, että rahoitusriski maatalousmenoissa budjetissa on aina liittynyt nettorahoituskorjaukseen. Kiitos huomiosta. Vielen Dank. Ich habe vorhin schon gemerkt, dass fünf Minuten Kiitoksia. Minä olen huomannut jo, että viisi minuuttia ei ole viisi minuuttia joka puolella Eurooppaa. Ehkäpä aloitamme kollega Senderin kysymyksestä, eli näistä tilastoista liite kolme, suorat maksut, valvontatulokset, ja jos nyt oikein ymmärsin, kysymys kuului, että jäsenvaltioiden ilmoitukset virhelukemista ja jäljelle jääneistä virhelukemista. Mistä nämä luvut ovat metodologisesti peräisin? Miksi toiset saavat tähän paljon enemmän lisää kuin toiset? Ehkä voitte ensin sanoa tästä jotakin. Kiitoksia. Thank you for, for this question. Kiitokset tästä kysymyksestä. Niin, metodologia, jota käytimme ensimmäistä kertaa vuonna 2013, tämän virhelukeman määrittelemiseksi maksukategorian mukaisesti on tämä, mikä mainitaan sivulla 41 liitteessä 4 vuosikertomuksessamme. Mutta hyvin lyhyesti haluaisin todeta, että kuten täällä jo mainittiinkin, meillä oli jonkin verran ongelmia jäsenvaltioiden tilastojen luotettavuudessa, joten meidän oli tarkasteltava näitä tilastoja ja analysoitava myös muita lähteitä, jotta saimme tuon virhelukeman jäsenvaltioiden tilastojen pohjalta luotettavammaksi. Ja tästä syystä otimme huomioon myös oman eh, maatalouspääosaston auditoinnin ja me kävimme kaikki nämä maksukategoriat läpi oman tarkastusstrategiamme mukaisesti. Otimme huomioon myös tarkastuksen, jonka Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, ja otimme huomioon tiedon ja arviot, joita sertifiointitaho on antanut. Ja näiden pohjalta me arvioimme niin sanotun jäännösvirheluvun, jossa ei oteta huomioon pelkästään jäsenvaltioiden tilastoja, vaan myös nämä muut juuri mainitsemani lähteet. Ja tästä syystä meillä on nyt ero tuossa liitteen kolme taulukossa. Siellä on ensinnäkin tuo sarake, jossa on jäsenvaltioiden valvontatilastovirhe ja seuraavassa on tuo maksu kohtainen jäännösvirhelukema. Uskoakseni tämä hiukan selittää syytä, miksi näissä sarakkeissa on eri lukemia. Esitettiin myös kysymys siitä, miten me toimimme metodologisesti ja onko jäsenvaltioiden ja komission välillä sovittu metodologiasta. Toteaisin, että se mitä me esitämme tässä vuosittaisessa toimintakertomuksessamme, on oikeastaan komission raportointia, eli luonnollisesti me työskentelemme jäsenvaltioiden kanssa ennaltaehkäisyssä, pyrimme torjumaan virhelukemia, mutta metodologia rakentuu näiden juuri mainitsemieni lähteiden varaan. Eli ei ole niinkään tarvetta konsultoida enää jäsenvaltioiden kanssa tätä metodologia. Jäsenvaltiot tuntevat metodologian kuitenkin hyvin, koska me jaamme tietoja jäsenvaltioiden kanssa ja tämä vuosittainen toimintakertomukseni on täysin avoin ja kattava, joten mitään piiloteltavaa ei ole. Jäsenvaltiot tietävät metodologian, mutta tuon virhelukeman luotettavuuden osalta emme voi jättäytyä pelkästään jäsenvaltioiden tilastojen varaan, ja siksi olemme ottaneet käyttöön tämän menettelyn, jossa meillä on virhelukema maksukohtaisesti, maksuvirastokohtaisesti, ja tietyissä tapauksissa nojaamme pääosaston, maatalouspääosaston tilintarkastustuomioistuimen ja mahdollisesti myös sertifiointitahon lukuihin. Eli tässä alussa oli aina 25 prosenttia ja se oli tietysti aivan liian vähän. Ja siksi tilintarkastustuomioistuimen ja maatalouspääosaston virheluvut ovat eronneet toisistaan niin kovin. 2011 pääosaston oli 0,69 ja tilintarkastustuomioistuimen 2,9 2009 teidän, hyvin pieni osa tilintarkastustuomioistuimen 3,8. Oletteko sitä mieltä, että nämä korjaukset, jotka olette tehneet, ovat riittäviä? Onko teidän tämänhetkinen allekirjoituksenne luotettavampi kuin kuluneiden vuosien viime vuoden? Tässähän on monia kysymyksiä, joita liittyy tähän menettelyyn. Tämän kysymyksen haluaisin tähän lopuksi lisätä. Ja sitten vielä kysymys tästä maksuvirastojen valvonnasta. Voisitteko puhua tietoisesta vääristelystä? Kiitoksia. Thank you for, for this question. Kiitoksia kysymyksestä. Ensin äh, edelleenkin on ero, kun lasketaan virhetasoa ja siinä metodologiassa äh, riippuu kumpi on tekijänä komissio vai tiedetäköisessä tuomioistuin. Me laskemme tätä virhetasoa johtosyistä, hallinnointisyistä, mutta Euroopan tilintarkastustuomioistuin laskee virhetasoa vastuuvapaus mielessä. Jos otetaan huomioon, miten virhetaso, jota pääostö Agri on laskenut, miten se on kehittänyt, on yhä suurempaa läheneväisyyttä DG Agrin ja kom- tilintarkastustuomioistuimen laskentatavan välillä. Kuten te sanoitte, me muutimme metodologiaa 2011 sovelsimme vain 25 prosentin lisäystä tässä, mutta mitään syvällistä analyysiä ei tehty syistä maksuvirastossa aikaisemmin virhe aikaisemmin virhetaso oli esillä, mutta nyt on tämä virhetaso, joka on todella kohdennettu. Se tarkoittaa, että otamme huomioon kaikki yksittäiset maksuvirastot. Virhe, tilintarkastustuomioistuimen virhetaso perustuu tilastolliselle menettelytavalle. voisi olla hyvin vaikeaa saada täyttää äh, samankaltaista tätä lähentymistä näiden metodien välillä, mutta haluaisin vielä sanoa, että vaikkakin ottaisimme huomioon kaikki erot, niin siltikin voidaan luottaa tuomioistuimen las, laskuun. Ei mitään eroja ei ole. uusi metodi, jota sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa, se osoittaa, että olemme tässä kulkemassa oikeaan suuntaan ja haluaisin tietysti, haluaisin tietysti parantaa näitä toimia jatkossakin, mutta ei vain laskentapuolella, vaan haluaisimme ensinnäkin auttaa jäsenvaltioita pois vähentämään virhetasoa paikan päällä. Tämän takia me teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin ehkäistä virheiden määrää esimerkiksi ensimmäisessä pilarissa, missä on paljon rahaa pelissä, noin 41 miljardia euroa vuodessa Olemme luoneet erityisen yksikön DG Agriin tämän vuoden alussa, joka käsittelee suoria tukia erityisesti, mitä tulee viherryttämiseen, että voitaisiin auttaa jäsenvaltioita täytäntöön panemaan uusia toimintatapoja. Saanko vielä palata tuohon tietoisen vääristelyn kysymykseen. Eli näin paljon korjauksia tässä suuruusluokassa. Olen yrittänyt ottaa tämän esiin myös työasiakirjassa, tuo mitä kritisoitte viidestä prosentista. Olemme vain kopipeistanneet sen teidän asiakirjastanne. Kyse on taulukosta sivulla kuusi eli brittiläinen maksuvirasto 0,67 prosentin virheilmoitus ja teiltä 5,66 ja kreikkalainen, joka ilmoittaa virheprosentiksi 0,83 ja on yli 5 prosentin teidän puolestanne, portugalilainen 0,82 teiltä 4,7 ja näin edelleen. Miten me voimme tämän selittää? Tämän selittääksemme meidän täytyy ottaa huomioon yksittäiset tapahtumat ja analysoida ne hyvin perin pohjin. Uskoisin, että tämä lyhyt yhteenveto siitä, miten me tätä hoidamme, on tässä vuosikertomuksessamme sivulla 114. Siellä selitämme, mitä on tapahtunut kunkin maksuviraston kohdalla. voimme havaita, että siellä on 95 maksuvirastoa ja meillä on tuo vuosittainen virheaste alle 2 prosenttia. Voimme havaita, että on olemassa virastoja, jotka toimivat täysin sen mukaisesti kuin olemme odottaneetkin. Eli melkoinen varmuus ja matala riski, se tarkoittaa 2 prosenttia ja 5 prosenttia. Ja lieventäviä asianhaaroja. Meillä on 29 tapausta. Nämä eivät ole mitään virastoja, vaan tapauksia, koska kullakin maksutusvirastolla on oma toimintoperusteinen budjetointinsa hoidettavanaan, joten Nämä ovat niitä, joita me pohdimme oman vuosittaisen arviomme kohdalla, kun tarkastelemme virastoa. Lähdemme siis siitä, että EU-budjetille ei aiheudu juurikaan riskiä. Ja tällainen keskisuuri riski on 36 tapauksessa. Ja sitten yli 5 prosentin virheaste on kyseessä, kun on äh, rajallinen tarkastuslausuma ja 26 tapauksessa. Eli palatakseni nyt tuohon teidän kysymykseenne ja tuohon esimerkkiin yhdistyneistä kuningaskunnista, me emme ottaneet huomioon pelkästään tilintarkastustuomioistuimen maatalouspääosastotarkastusta, vaan myös sertifiointitahon arvion kussakin viraston tapauksessa ja tämän pohjalta meidän asiantuntijaryhmämme päätti muuttaa tätä virheastetta ja me voimme tietysti käydä tapaustapaukselta myös nämä muut kaikki läpi. Ei siis mitään tietoista vääristelyä, vaan vähän vaan meni kaikki huonosti. Eli nämä ovat kuitenkin lukuja, joita on jouduttu tässä mittakaavassa korjaamaan. Mitä te sitten teette näiden maksutahojen kanssa, brittien tai muiden? Kun he tapaatte heitä, sanotteko, että hyvin hoidettu, kiitokset siitä? In that case, uh, when we Siinä tapauksessa, kun syvällisen analyysin jälkeen saimme selville, että on ongelmahallinnossa, sitten pyydimme jäsenvaltiota tässä tapauksessa virastoa laatimaan toimintasuunnitelman selkein toimin, jolla kaikki puutteet voitaisiin oikaista. Ja <clears throat> toimintaohjelman toteutumista seuraamme siis Agri-pääosasto sitä tekee. Ja sitten toisella puolella ovat jäsenvaltiot mukana toimintaohjelman toteuttamisessa, joka siis toteutetaan maksajaviraston tasolla. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine... Niin, kiitos puheenjohtaja. Kysymys YMPn tulevaisuudesta jäsenvaltiot valittavat ja itse asiassa kaikki tästä näistä täydentävistä ympäristöehdoista, että eh, niissä ehdot tulevat koko ajan monimutkaisemmiksi. Ja mikä minua tässä kiinnostaa, näettekö tässä pot- potentiaalisen vaaran sille, että olisi jopa väärinkäytöksiä EU-rahoille tai että lasketaan niitä väärin? Että se voisi jopa nousta tällaisten osuus seuraavalla kaudella. Sitten toinen kysymys koskee Ranskan tilannetta. Euroopan parlamentissahan on nyt sitten asetettu ehtoja, varaumia tili, vastuuvapausmenettelyssä maatalouspolitiikan osalta ja aluepolitiikan osalta, ja erityisesti Ranskan tilannetta on kritisoitu. Ja nyt minua kiinnostaisi, että miltä tilanne Ranskassa näyttää. Itsehän myönsitte että nyt muutama vuosi on mennyt niin, että virheitä on tehty. Lähden kyllä siitä, että tällä ei ole mitään tekemistä parlamentin poliittisen varauman kanssa, että nyt sitten Ranska maksaa miljardia euroja takaisin, sen täytyy maksaa. Näin oli muutama viikko sitten Sanomalehdessä. Minua kiinnostaisi Ranskan konkreettinen tilanne, miten siellä mennään eteenpäin. Ja mikä kertomuksessa myöskin tulee esille, ja siitä on valitettu, on Portugalin tilanne. Onko maanmittausjärjestelmistä mitään uutta ja vastaavista reaktioista teidän puoleltanne Portugalin aiheesta? Viimeinen kysymys koskee vastuuvapaus kertomuksen vaatimuksia meiltä sille, että komissiolla olisi tällainen velvoite, se ottaisi itselleen velvoitteen tehdä enemmän tarkastuksia jäsenvaltiossa, se koskee erityisesti aluepolitiikkaa. Herra Semeta siitä varmaan vielä vastaa torstaina. Ja miltä näyttää sitten kahdenvälinen valtioiden välinen kahdenvälinen sopimus komission välillä sellaisen jäsenvaltion kanssa, jota nämä ongelmat koskevat erityisen paljon. Miten maatalouspolitiikassahan tämä oli yksi parlamentin vaatimus? Sen vuoksi tämä poliittinen varoma onkin Miten teidän pääosastonne reagoi tähän vaatimukseen? Kiitos. Thank you for, for these questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnä koskien YMPn uudistusta ja uutta tilannetta yhteisessä maatalouspolitiikassa erityisesti, miten tuleva- tämä vaikuttaa tulevaisuuden virhetasoon. On totta, että YMPn uudistus tuo mukanaan uutta, uusia tekijöitä. Esimerkiksi viherryttäminen on tällainen samoin enemmän joustoa tulee jäsenvaltioille esimerkiksi pakolliset tuet uudistus tuo myös monimutkaisuutta enemmän mukanaan. On selvää, että suurempi monimutkaisuus, että pitäisi pystyä hallinnoimaan, eikä ole kovinkaan helppoa tällaista se vähentää virhetasoa, mutta meidän täytyy myös myöntää, että meillä on uusia välineitä, jotta voimme toimia tehokkaammin uuden yhteisen maatalouspolitiikan kanssa. Mainitsinkin jo, että meillä on mahdollisuus keskeyttää rahavirrat. Molemmissa rahastoissa voidaan keskeyttää äh, rahoitus, jos se on uhkana EU-budjetille. Tämä on sellainen asia, joka meidän pitää pitää mielessä. Te mainitsitte kustannusten liittyvien sääntöjen, anteeksi, ympäristötuet, ympäristötukeen liittyminen muut, muuhun tukeen virhetasoista. Tässä olen varsin vakuuttunut, vakuuttunut siitä, että tätäkin elementtiä pidetään, tai se on otettu huomioon tilintarkastustuomioistuimen laskentoihin ensi vuoden alusta lähtien. Tulevaisuuden YMP on varsin kompleksista, tai kompleksia, mutta meidän pitää kuitenkin puhua suoraan. Me emme voi ratkaista ongelmaa niin, että valvontaa tulee enemmän. Mainitsin jo, että meillä on paljon tarkastuksia, valvontaa, joita jäsenvaltiot tekevät. Meillä on myös paljon resursseja käytössä Agrissa, komission pääosastossa koskien tarkastustyötä. Tuntuu, että tämän ainoa tapa parantaa tilannetta on parantaa valvon kontrollin laatua. Meillä on jo paljon sellaista kontrollia, jota jäsenvaltiotasolla tehdään. Ja jos näin katsotaan tätä kuvaa tuolla, niin jäsenvaltiot vuosittain valvovat noin 900 miljoonaa operaatiota. 900 000 oli kyllä se puhuja korjasi. 9000 50 miljoon, 15 miljoonaa kokonaisuudessaan maataloudessa, joten kontrollien määrä on siis varsin suurta, mutta tähän liittyy ongelma tilastotiedoista. Siksi teemmekin yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, että voitaisiin parantaa tilannetta. Ei vain, niin, että heitä rankaistaan tarvittaessa. Tietysti myös käytämme keskeyttämistä, ja välittömästi jos huomaamme jonkun ongelman, niin alamme soveltaa äh, taloudellisia, en sano todellisesti tilin tarkastuksella, mutta me teemme pyrimme myös estämään tämän tyyppisen tilanteiden syntymisen. Mainitsin jo, että meillä on tällainen erityinen yksikkö, joka auttaa jäsenvaltioita täytäntöönpanossa YMPn kohdalla. Sitten uudessa maatalouspolitiikassa on viralliset vaatimukset, jotka, li, jotka tulevat todentamistaholta, jotta annetaan vakuutus. Hehän valvovat näitä maksuvirastoja ja tämä varmennus olisi pakollinen 2014 alusta lähtien, mitä tulee näihin ilmoituksiin, vaat siitä rap- kerrotaan 2016 vuosikertomuksessa vasta, mutta näitä välineitä on jo olemassa ja tämä on tapa parantaa valvonnan laatua, koska me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ei siksi, että käytettäisiin enemmän rahaa valvontaan, vaan pyritään parantamaan laatua tarkastuksissa ja valvonnassa. Te mainitsitte tässä Ranskan esimerkkinä ja Portugalin myös. Aloitan tässä Ranskasta. Sopeutettu virhetaso oli 4,6 prosenttia. Löydökset ja mahdollinen eh, sai esittämään varauksen koskien ajaksijärjestelmää tilintarkastustoiminnassa on viime vuosina huomattu jatkuvia ongelmia siinä, missä määrin tämä LPI-järjestelmä on ajan tasalla koskien palstojen tunnistamisen ja missä määrin oikeustukeen. Ranska ei ryhtynyt tarvittavan toimeen parantaakseen tilannetta, jotta varmistetaan täysin, että noudatetaan lainsäädäntöä, joka tähän liittyy. Joten seura- seura- seurantatoimena me tartuimme tähän kysymykseen Ranskan viranomaisten kanssa ja toimintasuunnitelma laadittiinkin Ranskassa. Ranskan viranomaiset tekivät sen ja identifioivat tällaisia korjaavia toimia, joihin pitäisi ryhtyä. Toimintasuunnitelma, joka koski, tai osa, joka koski äh, maksuja ja ympäristöehtojen toteutumista liittyy 2014 suunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on osa, joka liittyy päivitykseen ja kilpailuun LPIS-järjestelmissä. Sitä ollaan nyt täytäntöön panemassa ja sitä seurataan tarkasti DG Agrista. Ranskan viranomaiset ovat kertoneet, että menee vuoteen 2016 saakka ennen kuin kaikki toimenpidet ovat, on tehty, suoritettu. Meidän pitää ymmärtää se, että tämä on aika monimutkainen asia suorittaa, varsin kallistakin paikoin, joten ymmärrämme kyllä, että aikaa tarvitaan, jotta pystyy täytäntöön panemaan kaikki toimet tuloksellisella tavalla. Sääntöjen vastaavuustoimet suhteessa rahoitusvuoteen 2011 koskien vuosia 2012-2013 rahoitusoikaisuja on ehdotettu näiden kohdalta, mutta menettely on vielä kesken, joten Tämä tapaus on todella monimutkainen, mutta sanoisin kuitenkin, että teemme hyvää yhteistyötä läheisesti jäsenvaltion kanssa löytäisiin ratkaisuasiaan ja voitaisiin suojata toisaalta EU-talousarviota ja toisaalta pyritään löytämään ratkaisu tulevaisuuden varalta ja pyritään parantamaan järjestelmää niin, että toimitaan sääntöjen mukaisesti. Mitä tulee sitten Portugalin mitä tulee korjauksiin, korjaavan toimeen, toimintaan. Sopeutettu virhetaso oli laskettu 4,37 prosenttiseksi. Varaus, varaukset otettiin esille 2011 tässä toimintakertomuksessa, kun tehtiin paikan päällä tarkistuksia ja päivitettiin tätä LPIS-järjestelmää. Varauksesta on pidetty kiinni 2014 menokaudella, kun LPIS-järjestelmä ei vielä toiminut täysin tyydyttävällä tavalla ja tilien tarkastaminen hyväksyntä osoittaa vielä tiettyjä riskejä budjetin kannalta. Sitten jatkotoimista puutteita löydettiin tästä Portugalin LPIS-järjestelmästä. vuodesta 2005 EU-budjettia oli suojattu ö, tilien tarkastumisen ja hyväksymisen kannalta. Netto rahoituskorjaus 2006 ja 2008. Sitten seuraavina vuosina ö, sääntöjen mukaisuus, mukaisuuden tarkastaminen koski vuosittaista se menoja ja perittiin tiettyjä summia, joten toimintasuunnitelma vietiin loppuun 2013 ja mitään lisäsuunnitelmaa ei ole vaadittu työ, jota Portugali on tehnyt, kun on pyritty parantamaan tukioikeutuksia. Tämä on pitänyt, pitää paikkansa vuodesta 2014 eteenpäin. Mutta sitä ei voida soveltaa kuitenkaan taanehtivasti. Pääosasto Agri tulee huolella seuraamaan ja valvomaan, miten Portugalin viranomaiset tässä asiassa toimivat ja ryhtyvätkö he korjaaviin toimiin, mitä tulee jos ei ole toimittu asianmukaisella tavalla sääntöjen mukaisen tarkastaminen jatkuu, mitä tulee vuoteen 2013. Näin pyritään varmistamaan, että rahoituksen riski EU-budjetille on ohi. Kiitokset. Saanko pyytää teitä vastaamaan hiukan lyhyemmin? Täällä on vielä joitakin lisäkysymyksiä ja sitten muita kollegoita. Ja, das ist für uns. Niin. Meille tämä on nyt vähän turhauttavaa suoraan sanottuna. Me olemme laittaneet maatalouspolitiikan poliittisen varauman puitteisiin ja katsomme, että joissakin harvoissa maissa on ollut hyvin puutteellinen tämä järjestelmä. Ja nyt te sanotte, että Ranskassa näin on ollut jo useamman vuoden ajan. Nyt olette havainnut uusiakin ongelmia. Me olemme tienneet periaatteessa vuodesta 2006-2007 siellä olleen ongelmia. Ja nyt te lupaatte meille toimintaohjelman, joka sitten vuonna 2016 toimisi kunnolla. Aika epäilyttävä. Mikä tässä maan mittaamisessa on niin vaikea? Maa-ala mitataan, sen jälkeen se on mukana järjestelmässä, eihän siihen nyt kymmentä vuotta mene. No hyvä, tämä nyt niin menee yli minun käsityskykyni, mikä tässä voi näin kauan kestää. Ja periaatteessa ihan samanlainen tilanne on Portugalissa. Siellä jälleen vuosi tai kaksi vuotta siinä odotuksessa, että kaikki paranee, koska vihdoinkin tapahtuu jotakin. I would say that uh, concerning the implementation of action plan, of course... Tulee tontsuunnan täytäntöönpanoon. Tähän liittyy edistystä, mutta kaikkia elementtejä ei ole vielä täysin korjattu. Times, but uh, mutta olemme valmiita esittelemään kaikki nämä tekniset puolet, jotka liittyvät tähän täytän, täytäntöönpanoon ja mitä tulee LPI-järjestelmän korjaam, korjaamisen koskien siis viljelylohkojen tunnistamista. Ehkä voi menee paljonkin aikaa siihen, kun syötään kaikki nämä tekniset seikat, jotka liittyvät viljelulohkojen tunnistamisjärjestelmän korjaamiseen. Se on varsin monimutkainen. Pitää ottaa huomioon, että meillä on erilaisia elementtejä tässä. Tämä ei ole vain tällaista yksinkertaista mittaamista, mitä tulee palstoihin. Eh, different eh, elements from this plot, it's necessary otetaan huomioon myös alueet ja monet muut tekijät, palstat eivät liitä, joten mielellämme annamme kaiken teknisen selvityksen teille, mutta ehkä sitten tämän kokouksen jälkeen myöhemmin tarvittaessa. Niin, mielellämme hyväksymme tämän tarjouksen, mutta pääosasto DEFA ilmoitti, että jos hän tekee varauman, niin rahaa ei enää anneta. Teillä taas rahaa annetaan ja joskus myöhemmin, ehkä joskus kymmenen vuoden kuluttua jonkinlainen korjaus. Eli tämä paine, puuttuu. Jäsenvaltioilla ei ole kannustinta reagoida nopeasti. Miksi jäsenvaltiot, joita kohtaan teillä on varaumia, saavat edelleenkin rahaa, tai nämä ohjelmat, nämä osa-alueet? Miksi? we were not able to interrupt function. Uh, pystyneet keskeyttämään näitä toimintoja ja löydöksiä, joten ei ollut mahdollista keskeyttää rahoitusta, mutta tulevaisuudessa meillä tulee olemaan tilaisuus täytäntöönpanna näitä toimenpiteitä käytännössä, mutta rahoitusoikaisumenettely on meneillään ja joidenkin vuosien ajan päästä tämän prosessin loppuun, joten rahoitusoikaukset ovat välttämättömiä, mutta aikaisemmin tähän meni hiukan enemmän aikaa, mutta uusien sääntöjen ansiosta ja koska on mahdollista keskeyttää tukia uusien sääntöjen mukaisesti, niin näin jäsenvaltiot ovat suuremman paineen alla ja joutuvat toimimaan nopeammin, kun toteuttavat toimintasuunnitelmaa. Ja meidän, joka on tässä meillä toimintatapana. Sí. Eh, gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, te kutsutte minua Senderiksi, mutta olen ajalla Sender, koska me Espanjassa pidämme sekä äidin että isän sukunimet yhdessä. Minulla on kaksi sukunimeä, tai olen ajalla Sender. No niin, tämä vain tästä nimestä. En koskaan tiedä, puhutteko minulle vai jollekin muulle. Niin, tällainen pieni tiedotus vain tästä. Haluaisin kiittää kaikesta tiedosta, jota olemme tässä saaneet ja saamme. Joka tapauksessa haluaisin äh, sanoa teille samoin toisella pääjohtajalla, koska me puhuimme tässä, kuinka monimutkaista tämä toimintanne on. Joskus te olette, teidän vastassa on koko maa tai joku virasto, jos on useita eri tahoja, niin kuin sanottiin, se tilanne on vaikeampi. Ei pidä vain välttää näitä virheitä ja monimutkaisessa järjestelmässä, vaan pitäisi myös pystyä parantamaan järjestelmää silloin, kun se on mahdollista. Joka tapauksessa haluaisin kysyä teiltä, koska näistä tiedoistanne, joita olen saanut, myös tästä työasiakirjasta, Ruova Gresson asiakirjasta, sieltä näkyy aivan selvästi, että silloin kun vain yksi virasto, niin kuin Itävallassa, niin silloin virheitä on paljon enemmän kuin vaikka Espanjassa tai Ranskassa, niin jos on vain yksi virasto, se ei varmen, varmista tai takaa tietenkään sitä, että selkeästi olisi vähemmän virheitä, joten haluaisin, että olisimme tietoisia tästä, koska minä kuulun niihin, jotka ajattelevat, että on sellaisia, on välineitä ja usein kyse ei ole niinkään monimutkaisuudesta. Se on lisävaikeutena, mutta jos on poliittista tahtoa, niin voidaan tässäkin onnistua. On selvää, että Itävallassa huoletta siitä, että siellä on vain yksi maksuvirasto, niin siellä on aika paljon enemmän virheitä kuin muualla mukaan lukien oma maani Espanja. Ja sitten vielä toinen kysymykseni. Toisen kysymykseen täällä jo herra Piberki sanoi tästä, että on joitakin maita, joilla, jos on ehkä varsin paljonkin näitä virastoja, vain yhdessä on tällainen valtava virhemäärä, kun taas muissa virastossa toimitaan varsin hyvin. Esimerkiksi brittivirastojen kohdalla on näin. On neljä tällaista maksutahoa, jotka toimivat aika hyvin. Ja kuitenkin on yksi, joka to, pärjää varsin huonosti ja tämä sitten aiheuttaa, että siellä maassa, jossa suurin osa virastosta toimii varsin hyvin, niin kuitenkin tilanne näyttää vähän katastrofaaliselta. Haluaisin kysyä teiltä, mitä se on mahdollista, koska Saksan kohdalla on ihan samoin. Siellä tulee El resto se portan bien. Alasaksin alue nousee tästä esille, samoin Riohan alue Espanjassa pärjää varsin huonosti. Millä tavalla voitaisiin puuttua tähän, koska varsin usein tämä prosenttijako antaa tällaista vähän väärää tietoa, koska enemmistö toimii aika hyvin, jopa oikeinkin hyvin jossakin tapauksessa. Sitten on joku, joka toimii varsin huonosti ja tämä sitten synnyttää tällaisen virhetason, joka pilaa koko tilanteen. Haluaisin kysyä, niin tämä on tällainen historiallinen pyyntöni niin ollut täällä, että vähän suhteellistettaisiin asioita, että e, tavallaan voidaan suhtautua hiukan epäoikeudenmukaisesti, koska tällä tavalla e, lannistetaan niitäkin, jotka toimivat varsin hyvin joskus voi olla tällaista vilpillisyyttäkin, niin kuin Rova on tai sitten järjestelmä ei vaan toimi, tai sitä on kunnolla sovellettu, tai sitten on lisätty joku ö, ihmeellinen taso tähän. Tavallaan pannaan kaikki joskus, moitetaan kaikkia, vaikka näin ei pitäisi tehdä, koska syy ei ole kuitenkaan aina kaikissa. Thank you for this intervention and your comments. Um, Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja teidän kommenteistanne. Olen pitkälti samaa mieltä arviostanne. Tilanne on ihan erityyppinen ajatellen jäsenvaltioiden toimintaa ja virastojen toimintaa. Ei ole minkäänlaista sääntöä esimerkiksi siitä, että jossakin olisi vain useamman viraston kohdalla ongelma verrattuna siihen, että jossakin on yksi virasto. Eli toiminta on erilaista verraten jäsenvaltioita ja alueita ja toimenpiteitä. Mutta haluaisin todeta, että kun tarkastellaan tätä kokonaisuutta Euroopassa, niin me komissiona yritämme auttaa jäsenvaltioita hahmottamaan ongelmat. Ja korostaisin sitä, että me järjestämme säännöllisesti seminaareja ja keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on maksatusvirastojen johtajien kanssa tapaamiset, joissa selitämme tätä politiikkaa. Meillä on myös seminaari virheluvuista maaseudun kehittämisessä. Huomenna on juuri tätä koskeva seminaari, jossa me esittelemme rahoitustrendit ja todistukset Meillä on julkisten hankintojen ohjausta, jotta voidaan välttää yleisimpiä virheitä. Ja meillä on monia muitakin aloitteita, joista keskustelemme. Olemme myös luoneet jonkinlaista yhteistä tiedottamista virhesyistä kehitysohjelmissa, jotta jäsenvaltiot voivat havaita nämä virheet jo varhaisvaiheessa, jotta nämä virheet saataisiin kokonaan vältettyä. Eli haluaisin tässä vain todeta, että kuva on paljon monimutkaisempi kokonaiskuva. EUn talousarvion suojelemiseksi meidän täytyy olla hyvin selviä näistä taloudellisista korjauksista jos on todisteita siitä, että näin on tarpeen tehdä, mutta me työskentelemme myös jäsenvaltioiden kanssa estääksemme näitä virhelukuja vastaisuudessa. Ja uskon, että saamme myös lisätietoa ja lisävälineitä, jotta saamme luotettavammat tilastot jäsenvaltioilta, koska meille tulee uusi yksittäisten valvontatietojen automaattinen tiedonsiirtojärjestelmä. Ja tämä on vähemmän vaivalloinen jäsenvaltioille vastaisuudessa tämän tiedon välittäminen. Schön. Ich hake, Herr Generaldirektor Kiitos. Pääjohtaja sanoi, että meillä on liian vähän välineitä käytössä. Tähän puuttuisin. Kun olin yleisesittelijänä komission vastuuvapaudesta, niin minulle oli yllätys todeta, että teidän pääosastonella tämä kirjo väliintulomahdollisuuksien suhteen, jos on jäsenvaltiossa todettu virheitä, niin se oli paljon pienempi, niukempi kirjo kuin regipääosastolla. Edellisellä lainsäädäntökaudella olemme hyvin intensiivisesti käsitelleet sitä, että miten aluepolitiikassa nyt sitten on toteutettu toimintasuunnitelmia ja mikä aluepolitiikan hallinnossa sitten on ollut sen osuus, mutta oli yllätys todeta, että suuri osa välineistä ei ollut edes käytössä teillä. Ja tätä, vasta, tätä taustaa vasten kiinnostaisi arvioida, että mitä nyt sitten aluepolitiikan verrattuna välineistä teillä puuttuu. Kun sanotte, että oli vähän välineitä käytössä, niin Silloin täytyy asiaan puuttua. Eihän se nyt ole sitten parlamentti auta paljon, jos poliittisia varaumia esitetään, jos ette pysty ikään kuin eh, että saadaanko Ranskassa aikaan ilmakuvat nopeammin, että saataisiin viljelylohkot määriteltyä, vaan että se mikä auttaa meitä on se, että nähdään, että missä virheitä aste on sellainen, jossa se on kehittynyt oikeaan suuntaan. kun tarkastellaan rahoitusvirtojen suuntaa ja sitten konjunktuuri äh, rakenteiden suhdetta virheisiin aluepolitiikassa, niin siinä kyllä voidaan nähdä positiivista kehityskulkua verrattuna viime tukikauteen, mutta kyllä minua vähän huolestuttaa omassa vastuuvausmietinnössänikin ja sen osalta, että maatalouspolitiikka on tämä ongelmalapsi tulevassa vastuuvapauspolitiikassa ja sitä täytyy käsitellä hyvin voimaperäisesti. Ja tätä taustaa vasten, niin mitä välineitä nyt teiltä puuttuu sitten, jotta maatalouspolitiikan trendi voidaan kääntää? Tämä olisi kovin tärkeä asia, koska tässä parlamenttina voimme sitten periaatteessa painostaa jäsenvaltioita. Ja tässä yhteydessä minua myös kiinnostaa trendi takaisinperinnän suhteen pääosastollanne. Jos viime vuosia tarkastellaan maataloustukirahojen takaisinperintä, lisääntyykö se pääosastolla vai mikä on trendi? Peter. Olkaa hyvä. Thank you for, for this question. Kiitokset tästä kysymyksestä uskoakseni on selvää, että meidän politiikan alueemme on hiukan erilainen. Mainitsin jo, että meillä on 15 miljoonaa transaktiota vuosittain maataloustuottajia toisaalta ja toisaalta tietysti meillä on tämä jaettu hallinnointijärjestelmä, maksatusviranomaiset ja muut, jotka ovat mukana. Mikä ero tässä sitten on. Tietenkin joitakin eroja on näiden eri poliitikkojen välillä. Me emme keskeytä ensimmäisessä pilarissa, mutta meillä on mahdollisuus keskeyttää maksut toisessa pilarissa, koska toinen pilari, maatalouden, maaseudun kehitys, on tavallaan osa tätä perhettä, johon meillä on kokonaissuhtautuminen. Tietenkin voimme jollakin tapaa toimia kummassakin pilarissa. Me olemme jo monta vuotta tehneet nettokorjauksia ja meillä on huomattavaa kapasiteettia nettokorjauksiin. Näin voimme varmistaa sen, että EU-talousarviota suojataan. Tästäkin täytyy olla tietoinen. Sitten tulevaisuudesta olen samaa mieltä siitä, että politiikkamme on hyvin monimutkaista, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi pitää pyrkiä saavuttamaan tasapaino politiikan tavoitteiden ja politiikan monimutkaisuuden välillä. Ja luonnollisesti tässä olisi sijaa yksinkertaista, aivan kuten jo mainittiinkin nimetyn komission jäsenen kuulemistilaisuudessa, mutta tuo tasapaino tulisi saada aikaan tavalla, joka ei millään tapaa vie pohjaa pois EUn talousarvion suojelemiselta. Eli meillä on välineet tarjota lausumamme EUn varainkäytöstä – mutta kuten avoimesti jo totesinkin, tilanne on hyvin monimutkainen ja meidän on työskenneltävä jäsenvaltioiden kanssa ei pelkästään korjauspuolella, vaan me keskitymme myös ennaltaehkäisevään puoleen politiikan täytäntöönpanoon. Otetaan lyhyesti vielä Lyhyesti vielä tuo maaseudun kehitys. Puhutaan siitä vielä hiukan, koska tässä on varaumia ja lukuisia varaumia 2012. 39 maksukohtaa yli 2 prosenttia vuonna 1331 ja yli 5 prosenttia, eli 26 kahdeksassa ei ole teidän puoleltanne varama. Minä en nyt oikein ymmärrä, missä tässä on mahdettu saada aikaan kehitystä maaseudun kehityksessä edellisvuoteen verrattuna se ensimmäisenä kysymyksenäni. Ja toinen kysymys, eikö olekin niin, että maatalouspääosastossa on aliarvioitu maaseudun kehittämisen virheluku? 2011 se ilmoitettiin, että se on 2,36, kun se olikin 4,77 ja sen jälkeen 2,6 nousikin yli seitsemäksi. Nyt te sanotte 5,19. Me olemme taas kuulleet, että tilintarkastustuomioistuimen virhelukema on jopa kahdeksisen prosenttia. Onko tämä nyt edelleen vasta kulkua kohti päämäärää vai ollaanko jo perillä? Ja miten on tuon lausuman kanssa? Sanokaa vielä lopuksi, mitä meidän tulisi tehdä näille teidän varaamillemme, varaamillenne. Mitä haluatte, että me niihin toteamme? Kiitoksia. No, thank you. Uh, indeed we... Kiitos. Todellakaan emme toisesta pilarista keskustele paljon. Se on olennainen toimintapolitiikka osatekijäympeissä. No ensinnäkin 2013 tilanne, vuosittainen toimintakertomus verrattuna aiempi vuosi. 2012 oli varauma kaikille toisen pilarin ohjelmille, kaikille jäsenvaltioille, kaikille maksuvirastoille. Nyt tilanne on erilainen. Olemme suuntautuneempia tavoitteeseen ja nyt soveltamme tätä metodologiaa ensimmäistä kertaa, joka täällä jo kuvattiinkin vuosittaisessa toimintakertomuksessa myös toisen pilarin osalta. Eli kuva vähän erilainen. On totta, että toisessa pilarissa, ja analyysimme myös osoittaa, että siellä on suurempi virheaste kuin ensimmäisessä. Se todistaa myös, että viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä toimii aika hyvin ensimmäisessä pilarissa, mutta tätä järjestelmää ei voi kaikkien toiminnan käyttää toiseen pilariin. Otitte esille virheasteita Toisen pilarin osalta meidän virheasteemme perustui kaikkien yksittäisten maksajavirastojen analysoimiseen. Ja arviomme on 5,2 2013 vuodelta. Se on todennäköisesti alhaisempi kuin mitä tulisi muilta virheastetta käsitteleviltä elimiltä. Mutta me käytämme myös omia välineitämme tilanteen korjaamiseen. Miten tämä korjataan? No en, en, ennen kaikkea Agripää-osastolla meillä on kahdeksan yksikköä, jotka käsittelevät kaikkia jäsenvaltioita, joilla on näitä ohjelmia, maaseudun kehittämisohjelmia. Ja sitten Olemme pyytäneet jäsenvaltioita ja nytkin pyydämme valmistelemaan toimintasuunnitelmia tilanteen korjaamiseksi. Jos on vaara EUn taloudelliselle intressille, niin heti sovellamme rahoituskorjausmenettelyä. Yritämme myös auttaa jäsenvaltioita ymmärtämään, mistä virheet tulevat. Ja erityisesti toisen pilarin osalta olemme kovasti ponnistelleet, jotta voimme yksilöidä virheen lähteen kautta jäsenvaltioiden. Ja sitten jäsenvaltioiden kanssa olemme yksilöineet yli 260 virhelähdettä. lähdettä Jäsenvaltiot tietävät nyt, mitä voi tapahtua. Nyt teemme niiden kanssa yhteistyötä, jotta puutteisiin voidaan puuttua, jotta tällainen tilanne voidaan välttää tulevaisuudessa. Meillä on tietysti mahdollisuus keskeyttää tai lykätä maksuja, jos tarpeen. Eli nämä välineet meillä jo on. Eli hyvällä tiellä ollaan tilanteen parantamisessa. Käytämme kaikkia tarvittavia välineitä, jotta voidaan olla tehokkaampia tässä mielessä. Kiitokset. Tässä tuo jaettu hallinto ja nyt haluaisin mielelläni antaa puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaavalle jäsenelle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. The annual activity reports have changed over time. Vuosikertomukset ovat muuttuneet vuodesta toiseen. Alun perin ne liittyvät vain sisäiseen tilinpitoon ja tällaisia asiakirjoja, mutta vuosien aikana nämä vuosittaiset toimintakertomukset ovat muuttuneet tällaisia asiakirjoiksi, jossa annetaan tietoa myös ulkoisille tahoille, jotta nähdään, miten varoja on käytetty ja tässä korostaan laillisuus, menojen laillisuutta ja asianmukaisuutta. Seuraava vaihe ehkä voisi olla se, että annetaan parempi kuva myös suorituskysymyksistä. Komissio näyttää kulkevan ihan oikeaan suuntaan. Se on ottanut ensimmäiset askeleet, jotta vuotuisesta toimintakertomuksesta tulee, lukia ystävällisempää. Vieläkin kyllä parantamisen vara on. Tässä prosessissa tilintarkastustuomioistuinen tulee jatkossakin tukemaan tätä. Me olemme estäneet monia kommentteja aikaisemmin ja olemme huomanneet, että nämä ovat auttaneetkin komissiota saamaan aikaan parannuksia. Tuomioistuin ei anna varmennusta vuosikertomuksista. Me arvioimme näitä kertomuksia löydösten, auditointin löydösten valossa ja annamme lisäkommentteja komissiolle silloin, kun näemme tarvetta parantamiselle. Kun hallinnoidaan EU-budjettia, se on varsin monimutkaista toimintaa. EU-laki on lainsäädäntö aika monia eri tahoja, jotka maksavat. Maksuvirastot ja muut viranomaiset saavat varsin paljon projektiehdotuksia ja maksupyyntöjä, ilmoituksia. Niiden pitää tehdä päätöksiä näistä ulkoiset tarkoitukset tai ilman niitä. Puitteet eivät ole juurikaan yksinkertaisesti, mutta silloin kun komissio käyttää, hallinnoi menoeriä ulkoisessa toiminnassa esimerkiksi, mitä tulee puhtaisiin hallinnollisiin menoihin, oleelliset vir- oleellisia virheitä löytyy koko budjetista. Voidaan panna merkille, että on erilainen näkemys, mitä tulee säännönvastaisuuksien määrään Pääosasto toteavat, että nämä ovat oleellisia eroja. Kuitenkin niillä on omia arviointeja, jotka ovat alhaisempia arvioita kuin tuomioistuimen arvioinnit. Voidaan myös panna merkille, että komissio esittelee eh, näitä lukuja jäsenvaltio jäsenvaltioita. Voidaan olettaa, että komission pitäisi pyrkiä saamaan jäsenvaltion viranomaista luotettavaa tietoa koskien laillisuutta ja asianmukaisuutta 2014-2020 ohjelmien, ohjelmien, ohjelmien liittyvä lainsäädäntö voisi olla hyvä väline, mutta koska me teemme työtä yhtenäisen auditointimenettelyn kohdalla, niin on, tämä osoittaa, että tuotettavan tiedon saaminen jäsenvaltiota on vieläkin tavoitteena me voimme panna merkille myös sisäisen tarkastuspalvelun roolin, kun pyritään kiinnittämään huomioita puutteisiin ja heikkouksiin. Tilintarkastustuomioistuin jatkossakin tulee tukemaan komissiota tässä parannusprosessissa ja jatkossakin autamme tätä valiokuntaa vastuuvapauskysymyksissä. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset ja nyt siirrytäänkin tutkimukseen ihan hienoa, että tässä ei jouduta tekemään tuota yhteistä hallinnointia. Kiitoksia Gressle. Minä puhun hyvin lyhyesti, koska aikaa ei ole paljon. Vaikka olenkin suorassa hallinnoinnissa toisin kuin kaksi edeltävää puhujaa, lähden kuitenkin siitä, että terve varainhoito on ehdottoman tärkeää ja siksi puiteohjelma Seiskassa olemme ryhtyneet moniin toimenpiteisiin, jotta voimme hallinnoida ja vähentää näitä jäännösvirhelukuja ja parantaa tehokkuutta. Ensinnäkin me tarkastelemme ja parannamme jatkuvasti sisäisiä prosessejamme ex ante valvontaa, jotta virheitä voidaan vähentää. Toisekseen me annamme ohjausta ja palautetta osallistujille, jotta voimme estää virheitä tapahtumasta. Ja tässä yhteydessä olemme lähettäneet 2013 tuhansille osallistujille lyhyen asiakirjan, jossa on kerrottu kymmenestä tavallisimmasta virheestä, joita tapahtuu. Annamme myös koulutusta osallistujille, koordinoijille, kansallisille yhteyspisteille siitä, kuinka virheitä voidaan välttää ja tänä vuonna tarkoituksenani on lähettää uuden vuoden toivotukset kaikille osallistujillemme virheetöntä vuotta. Aion heille toivottaa ja jälleen kerran siinä listan, mitkä ovat ne virheet, joita useimmin tehdään ja joita useimmin tapahtuu. Kolmas toimenpide on luonnollisesti se, että me jatkamme tätä ex post valvontaohjelmaamme ja edelleenkin perimme takaisin silloin, kun on havaittu sopimatonta varainkäyttöä. Tällainen tarkastus johtaa tietenkin siihen, että niin sanotut jäännösvirhelukemat pienenevät. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä, yksinkertaistaminen. Puiteohjelma seitsemässä on otettu käyttöön joitakin yksinkertaistavia toimia, joiden myötä PK-yritykset voivat esimerkiksi veloittaa kiinteitä kustannuksia. Puiteohjelma seitsemän menojen virheaste on ollut vuosittain näitä korjaavia toimia ja takaisin perintää lukematta noin neljästä puolesta viiteen prosenttia. Ja tilintarkastustuomioistuin on samaa mieltä tästä prosenttiluvusta, mutta tämä ei ota huomioon meidän korjaavia toimiamme ja takaisinperintäämme. Tällä hetkellä arvioimme, että virheaste on kolmisen prosenttia sen jälkeen, kun korjaukset ja takaisinperinnät on otettu huomioon. Kuten tiedätte, Rova Gressle, nyt olemme tutkimuspuiteohjelma seitsemän ohjelmointikauden lopussa ja olemme oikeastaan käyttäneet kaikki välineet, joilla virhelukemaa on voitu pienentää. Ainoa vaihtoehto pienentää sitä edelleen olisi lisätä huomattavan paljon tarkastusta, johon olemme jo ryhtyneet, ja osallistujat kokisivat sen varmasti lisätaakaksi. Ja siksi viime vuonna komission jäsen Quinn teki aivan selväksi vastuuvapauden yhteydessä, että näiden monien jo toteuttamiemme toimien lisäksi ei tunnu tarkoituksenmukaiselta asettaa tutkijoille lisätaakkaa esimerkiksi lisäämällä tarkastuksia tai vaatimalla heiltä lisätietoja ennen maksujen suorittamista. Ja vuosittaisessa omassa toimintaohjelmassani tai suunnitelmassani kertomuksessani 2013 olen toistanut tämän kuin saman, jonka komission jäsen, että meidän on löydettävä tehokas tasapaino, jossa otetaan huomioon niin toimijat kuin myös talousvalvonnan tarpeet. Euroopan parlamentti on 3. huhtikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa tukenut tätä lähestymistapaa ja siinäkin vedotaan voimakkaasti, jotta Euroopan parlamentti vetoaa sen puolesta, että saataisiin vähemmän hallinnollista taakkaa ja tehokkaampaa valvontaa. Miten tästä sitten voidaan edetä? Minusta paras tapa edetä on yksinkertaistaminen, koska miksi näitä virheitä tehdään? Siksi, että järjestelmä on äärimmäisen monimutkainen ja siksi me olemme ehdottaneet Horizon 2020 ohjelmassa huomattavaa yksinkertaistamista ja Euroopan parlamentin ansiosta saammekin sen toteutumaan. Meille tulee yksi yksittäinen palautuslukema, kiinteä maksumäärä ja me voimme laajemmin soveltaa normaaleja tilintarkastuskäytänteitä. Arvonlisäveron sovellus on parempi. Niin me saimme äärimmäisen paljon tukea Euroopan parlamentilta, ennen kaikkea rouva Kavajolta, joka oli tämän valiokunnan jäsen, ellen erehdy, ja ITRE-valiokunnan jäsen. Hän sanoi, että meidän on kukistettava byrokratian hirviö, koska jos näin virheet vain toistuvat, on tietty virhelukema ja tilintarkastajien on tehtävä työnsä. Olen vakuuttunut siitä, että Horizon 2020 ohjelmassa voidaan näiden huomattavien yksinkertaistoimien avulla pienentää virhelukemaa ja näin uskoakseni se laskee tulevina vuosina. Vaikkakin, ja tässä täytyy olla aika suorapuheinen, samaan aikaan parlamentti kovasti kannustaa meitä lisäämään valvontaa järjestelmässä enemmän pk-yrityksiä mukaan ja tietenkin nämä uudet toimijat ovat sellaisia, joiden kohdalla virheitä helpommin tapahtuu. Meidän täytyy olla tietoisia tästä, eli aina on sellainen tilanne, että virheitä voi tapahtua. Sanoin, että haluan puhua lyhyesti, mutta yhden asian haluaisin ottaa hiukan tarkemmin esille. Se ei mitenkään liity siihen, mistä puhutaan tänään, eli nämä short payment credits. Kiitän teitä teidän tuestanne. Meillä on nyt tällä hetkellä melkoinen puute näistä maksuluotoista. Tiedän, että parlamentti on tukenut meitä asiassa ja haluankin teitä jälleen kerran kiittää siitä tuesta, jota olette tässä asiassa osoittaneet. Kiitoksia. Kiitos. Niin, jos nyt vertaamme näitä lukuja, joita maatalouspolitiikassa ja aluepolitiikassa verraten liikkuu, niin voimme havaita, että aluepolitiikan laskut ovat mitä todennäköisemmin nopeammin maksettuja kuin teidän puolellanne, joten kyllä siinä sydänvuotaa verta on aika valitettavaa, että nämä järjestelmät ovat sillä tavoin mitoitettuja, että jäsenvaltiot voivat saada rahansa mahdollisimman pian. Minä haluaisin kysyä, mitä mieltä olette, kuinka meidän tulisi suhtautua näihin varaumiinne. Teillähän on yleisvarauma tässä seitsemännen tutkimuspuiteohjelman kustannuksista ja oikeastaan budjettiin suurimmasta osasta, eli miten tähän tulisi nyt suhtautua vastuuvapausmenettelyssä? Tehkää jonkinlainen ehdotus. Kiitos. Well, we have of course not the situation we work with. me emme, teemme siis suoraa työtä osallistujien kanssa, emmekä minkään kansallisten välikäsien kanssa. Ne ovat monikansallisia projekteja keskimäärin projekteissa, joita harjoita, rahoitamme, niin siellä on kuusi osallistujaa neljästä viiteen eri maasta, joten me emme tee työtä kansallisten väliinstanssien kanssa, kansallisten järjestelmien kanssa, vaan meillä on suora yhteys näihin hakijoihin. Ja tästä syystä näemme varsin selvästi, että suurin osa virheistä tapahtuu pk-yrityksissä, koska niille tämä järjestelmä on varsin monimutkainen ja tämän takia niillä helposti tapahtuu virheitä. Yliopistot, erityisesti ne, jotka saavat kaiken kustannukset tekevät virheitä johtuen epäsuorista maksuista. Jatkossa on tällainen kiinteä summa, me voimme tunnistaa, minkä, minkälaista kumppanuksessa syntyy virheitä pk-yrityksissä, tutkimusjärjestelmät, yliopistot muun muassa, mutta me emme ole siinä tilanteessa, missä olisimme suoraan kansalliseen tasoon yhteydessä tai kansallisiin järjestöihin yhteydessä, niin kuin kollegani maatalouspääosastolta tai rakennerahastoista. Heidän tilanteensa on siis erilainen tässä asiassa. Niin, miten pitäisi tähän varaumaan suhtautua, tai sanotte, että näin tämä nyt vain on. Eli ehkäpä tutkijat kykenevät tutkimaan, mutta missään tapauksessa eivät osaa täyttää kaavaketta oikein. Niinkö? Meillä on tässä hiukan ongelmia ja myös tasa-arvoiseen kohteluun liittyviä ongelmia, koska maatalouspuolella asetamme nämä tarkastukset aika armottomasti sillä motolla, että tämä on tehtävä. Ja teidän puolella me vähän väistämme sillä motolla, että ei kai tällaista voida vaan voida vaan laatia. Eli minä kyllä toisin voimakkaasti esille tuon tasa-arvoisen kohtelun ongelman. Meillä on tässä valinta sen välillä, että jatketaan laajamittaisia tarkastuksia, jotka johtavat usein oikeusjuttuihin, takaisin perintään. Ja se itsessään on, siihen liittyy kustannuksia, mutta usein myös sitten komission maineen haitaksi, ohjelmien maineen haitaksi mutta pelotetaan pois myös monia hakijoita ohjelmista. Ja ihan suoraan sanottuna syy, miksi virheitä tehdään, on se, että järjestelmä on kovin kovin monimutkainen. Jos tarkastelen äh, ERSI-rahoitussääntöjä, ALVI-sääntöjä, ajoitussääntöjä, kaikkien osalta järjestelmä on aivan liian monimutkainen. Ja nyt on vain reilua saada aikaan parempi tasapaino ja nyt todellakin tehdä työtä horisontti 2020 esitellystä äh, radikaalista yksinkertaistamisesta aloittaa alusta ja puhtaalta pöydältä ja tässä on onkin onnistuttu yksinkertaistamisessa niin, että äh, nyt kyllä hyvin suurelti, suurelta osin alaspäin. Niin, tämä luotettavuus kysymys teidän kertomuksessanne. Tässä komissio tuo esille lukuisia eri ongelmia ja pahoiteltavia seikkoja tämän virheluvun osalta, että teidän pääosastonne on tehnyt 84 prosenttia näistä tai että täytäntöönpaneva virasto on asettanut tämän virheluvun taloudellisen vahingon laskennan perusteella. Ja tässä päästään tuon luottamuksen osalta kaikkeen mahdolliseen, mutta ei oikeastaan siihen, mitä odotettiin. Eli haluaisin kyllä esittää sen kysymyksen, kuinka luotettavana te itse pidätte tätä teidän virhelukuanne. Kiitoksia. Also following our discussions with the court. Myöskin kun meillä on ollut keskusteluja tilintarkastustuomioistuimen kanssa, niin sen jälkeen arvioimme virheasteista ovat realistiset, niin ihan siteeraisin lausetta tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta viime vuodelta siellä kirjoitetaan. AAR on hyvä esimerkki hyvästä käytänteestä, josta saadaan selkeät ja kattavat analyysit niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat varojen käytön säännönmukaisuuteen. Tämä jälleen vahvistaa, että tekemämme työ, esittämämme luvut, käyttämämme metodit ovat vakaita. Ja jos tilintarkastumistyömä mainitsee nimenomaan kertomuksessaan, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että olemme luotettavia. Haluaisin vielä palata noihin täytäntöönpaneviin virastoihin, joista te myös vastaatte ja joita käsittelemme varmasti aivan liian vähän ja aivan liian harvoin. Tässä sisäinen tarkastaja sanoo, että tätä toimintasuunnitelmaa ei ole seurattu riittämiin ja virhelukuun puuttumista ei voida oikein arvioida. Ex ante tarkastuksissa ei ole riittämiin hyödynnetty näitä rahoitus raportteja. Tämä on sivu 47 sisäisen tarkastajan kertomuksessa. Kaikki siis sillä varaumalla, että koko seitsemäs puiteohjelma olisi samoissa puitteissa. Minusta me emme voi kyllä lähteä toimimaan niin, että me hallinnoimme koko alaa niin, että alun perinkin siitä syntyy ongelmia. Se, mitä tässä on kuvailtu, on minusta todella ongelmallista, koska monet niistä seikoista, mitä te kuvasitte, kyllä saavat minun tukeni minun ääneni ja minun tarkistukseni, mutta ei tällainen kokonaisesitys missään tapauksessa. Tässä nämä täytäntöönpanot virastot, joita yhä enemmän käytetään, kun ohjelmia täytäntöön pannaan, meillä on todellakin ollut keskusteluita IS ISN kanssa ja korjaavista toimista on puhuttu, että voitaisiin tehostaa valvontaa, seurantaa täytäntöönpanevissa virastoista esimerkkinä, vai minä itse johdan tällaista johtoryhmää yhdessä paikassa. Eräs toinen kollegani on samassa tehtävässä jonkun toisen viraston kohdalla. Me olemme parantaneet, tehostaneet valvontaa, me peräänkuulutamme vahvaa täytäntöönpanoa täytäntöönpanovirastoissa. Täytyy to- toteuttaa nämä korjaavat toimenpiteet. Auditoinnin jälkeen tulevina päivinä tulen kokoustamaan juuri tästä aiheesta itse, joten me olemme tarttuneet näihin kysymyksiin, näihin ongelmiin, jotka ovat varsin valideja huolenaiheita ja olen aika luottavainen näiden korjaavien toimien suhteen, joita, tote, joita to, to, aletaan nyt toteuttaa. Kiitoksia ja kollega Ajala Sender. Nyt kutsuitte minua ihan oikealla nimellä. Kiitoksia pääjohtaja pääosastosta, joka on vastuussa tutkimuksesta ja innovaatiosta. Kiitoksia näistä kaikista tiedoista, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että tilintarkastustuomioistuin kertomuksessaan 2011 vastuuvapauden kohdalla selkeästi tunnisti, huomasi, että prosentuaalinen riskin on lisääntynyt tutkimusohjelmissa – jos, jos muistan nyt oikein, se oli ehkä kaikkein korkein, 3,9 prosenttia taisi olla, ja näin ollen on ongelmia siis ollut. Jossakin vaiheessa puhuttiin, että tietokoneen metodologia voisi olla syynä tälle lisäänty, virheiden määrän lisääntymiselle, mutta vastaukset, joita te tässä annatte, ei näytä siltä, että ongelmat olisivat kovinkaan paljon erilaisia tässä tapauksessa kuin esimerkiksi regiopääosaston aluepoliittisen pääosaston kohdalla, joka joutuu myös taistelemaan kansallisten, alueellisten, paikallistahojenkin kanssa ja jopa toimivat räätylittävällä tavalla, koska puhutaan esimerkiksi rautat teistä ja niin edelleen. Joten nämä monimutkaiset kysymykset koskevat ihan kaikkia, ei se liity pelkästään teidän alanne. Ehkä teidän tapauksessa on vähemmän rahaa, mutta enemmän vaikeuksia täyttää tiettyjä vaatimuksia. En tiedä, minkä takia tämä oikein näin on. Ovatko nämä klusterit mahdollisia ongelmien aiheuttajia tai muut kysymykset, että tämä näyttäisi jotenkin monimutkaisemmalta vielä. Kuitenkin te tässä puhutte yliopistoista, jotka yleensä niitä on rahoitettu jo monien vuosien ajan, ei pelkästään julkisella rahoituksella, vaan eri lähteistä niitä rahoitetaan. Samoin PK-yritykset, ne eivät saa välttämättä suoraan apua, vaan nekin joutuvat synnyttämään aika paljon rahoitusta itsekin eivät nämä ole sellaisia alueita, joilla ei ollut totuttu käsittelemään rahoituksessa ja monimutkaisia kysymyksiä. Siksi kysyisinkin, koska mielestäni tämä on tärkeää tietää, mitä teillä on suunnitteilla, jotta voitaisiin vastata tai reagoida näihin virhetasoihin. Varsin usein tässä ei nimeltä mainita mitään maita ja tavallaan häpäistä, mutta kuitenkin nämä projektipäälliköt ja johtajat, hehän kuuluvat tiettyyn jäsenvaltion aina, ja jos tässä halutaan nimetä tahoja, niin minä haluaisin, että tämä politiikka otettaisiin myös tässä huomioon ja mainittaisiin näitä maita. Se olisi ihan oikeudenmukaista. Ja sitten vielä kysyisin, mitä teiltä tavallaan puuttuu tai mitä pitäisi tehdä, koska huomaan, että vasta, huomaan näistä vastauksista koskien viime kertaista vastuuvapautta. Tässä meillä vastaus tuli komission jäseneltä, antoi hiukan samanlaisia vastauksia kuin tekin. Meidän pitäisi pyrkiä edistymään hiukan enemmän näissä asioissa ennen seuraavaa vastuuvapausprosessia. Kiitoksia. The um, difference of the error... Uh, Ero virheasteissa pitkälti johtuu uudesta metodista, jolla tilintarkastusomistuin toimii, jossa he eivät ole mukaan esirahoitusta enää. He tutkivat näytettään rahoitusta tässä välirahoituksessa ja lopullisessa rahoituksessa. Tämä on aika suuri muutos metodologiassa, kun tavanomaisesti tehdään esirahoitus, silloin virheaste on usein nolla, jos tämä ei ole sitten enää tilintarkastustoimistoimen käyttämää metodia, niin sillä on seurauksensa tietysti. Ja toimiston on itsekin tunnustanut ja sanovat selvästi, siteeraan tämä ero arvioitun virheasteeseen liittyen. Se pitäisi tulkita niiden kehityskulkujen valossa, joita liittyy näytteisiin ja mitä niitä käsitellään tilintarkastustuomioistuimessa. Sitten liittyen kommentteihin, joita esititte siitä, että Onko ensi vuonna samat keskustelut ja samanlaiset argumentit esillä? Valitettavasti ollaan tilanteessa, jossa olemme tutkineet kaikki oikeudelliset mahdollisuudet, jotta puiteohjelmassa seitsemän voidaan saada aikaan yksinkertaistamista. Siis se on nyt lopuillaan se ohjelma. Meillä oli tietty ryhmäsääntöjä, yritettiin muuttaa mahdollisuuksien mukaan, mutta koska monet säännöistä määriteltiin yhteispäätösmenettelyssä, niin tietysti niitä oli kovin vaikea avata olisi kestänyt vuoden kaksi siitä syystä. Tilanne, joka tämän vuoden osalta on, niin on todennäköisesti se myös sama kuin ensi vuonna. Horisontti 2020 vasta on tämä radikaali yksinkertaistaminen, joka alueella on saatu aikaan. Silloin se vasta kantaa hedelmää, eikä johtaa enää ongelmiin. Esimerkiksi niille, jotka täysi päiväisesti tekevät EUn hankkeita, koska ei tarvitse ajankäyttöjärjestelmää käyttää, tai koko alvijärjestelmä, joka on tukikelpoinen kustannus nykyään. Eli kaikki menneisyyden virheet alvissa eivät enää tapahdu, koska se on tukikelpoinen kustannus. Ja koko esirahoitusongelma on poistettu. Eli tästä näkökulmasta tämä todellinen ero tulee vasta horisontti 2020. Ja en olisi rehellinen, jos sanoisin, että olisi jotenkin muuten asia. Mutta kuitenkin samaan aikaan jatkamme tiedottamista hakijoille siitä, että miten virheitä vältetään. Ja sen vuoksi uuden vuoden toivotuksistani mainitsin kaikille edunsaajille tutkimusohjelmissa toivotan virheitöntä vuotta. Ja teen selväksi jälleen kerran, että mitkä puiteohjelma seitsemän säännöt ovat, joita heidän täytyy noudattaa ja joihin heidän täytyy sitoutua, jotta voidaan välttää auditointien kanssa esille tulevia ongelmia. Mutta sanon taas, että en voisi kertoa teille, että tämä johtaisi virheasteen dramaattiseen alenemiseen ensi vuonna. Täytyy odottaa horisonttia 2020 ja sen ja kunnes yksinkertaisesti nyt toimet kantavat hedelmää ja johtavat uuteen lähestymistapaan ja vähentävät virheastetta. Haluaisin vielä palata erääseen seikkaan pääosaston Defan pääjohtaja sanoi, että jos ei ole kunnollisia perusteita, me emme maksata. Ja sitten teidän varaumanne on esitetty, mutta mikä seuraamus siitä on? Uh, we recover. Uh... Perimme rahoitusta esimerkiksi yritykset, yliopistojen kohdalla me huomanneet, että ne, ne eivät ole korjanneet ne, oikealla tavalla laskutusta, niin me perimme rahoja takaisin suoralla tavalla tai sitten jos meillä on vielä maksuja jäljellä, niin jos me huomaamme siis, että on 200 000 euro, euroa, jotka, jota on liikaa rahoit- laskutettu, niin me emme maksakaan tälle välikädelle tai tätä loppusummaa ei makseta. Me teemme näitä korjauksia välittömästi, jotta varmistetaan se, että rahat välittyvät oikein. Me emme pane näitä tahoja millekään mustalistalle. Me perimme rahat paikan päältä tapaustapaukselta ja tämän takia, jos me huomaamme, että projektin alussa on ollut tällaista ylilaskutusta, niin me korjaamme sen sitten suoran perintämääräyksen kohdalla tai, tai välikäsien kautta tai vähennämme loppurahoitusta tai, sitten, tai lopussa voistamme tietyn summan. Toimin siis välittömästi paikan päällä. Mutta ettehän te millään lailla identifioinut, missä kohtaa te toimitte. On tietysti ihan hienoa, että sanotte, että toisten kohdalla kyllä, toisten kohdalla ei, mutta eikö sekin ole aika mielivaltaista? Eli jos tämä varauma ei ole mitenkään spesifioitu, missä te sitten toimitte, missä ette toimi? Kiitoksia. Sorry, we, we make it for everyone. We do it for... Toimme kaikkien kohdalla näin, kun olemme tehneet tarkastustyötä, jolla on tultu tiettyihin tuloksiin. Kaikki, jotka on tarkastettu ja huomaamme, että ylilaskutusta on ollut tai on vaadittu menoja e, e, väärällä tavalla, niin me perimme rajat ylittävällä tavalla. Kukaan ei säästy. Sanoin vain, että mitä tulee tulevaan toimintaan, meillä voimme tehdä valinnan sen välillä, että aloitetaan valtava määrä tarkastustoimia tulevina vuosina tai sanomme, kuulkaahan nyt, me tällä hetkellä hyväksymme tilanteen, missä nyt olemme, ja me todellakin olemme kulkemassa sellaiseen tilanteeseen, jossa pyrimme eh, kertomaan paremmin näistä säännöistä, jotka tietysti ovat monimutkaisia vielä. Kerromme tästä hakijoille, mutta emme aloita mitään liiallista auditointiskampanjaa ja toimintaa, jotta edelleen voitaisiin periä lisää varoja. Jos näin tehtäisiin, se laskee tietysti virhetasoa, mutta kustannukset, jotka tähän liittyvät näihin operaatioihin, operatiiviset kustannukset ja ohjelmien maine, samoin osallistuvat. Sitten ehkä sanoo, että me emme enää haluakaan osallistua. Tämä hinta olisi varsin kova hinta maksaa ja siksi komission jäsenkin teki varsin selväksi viime vuonna. Hän sanoi, että olemme nyt siinä pisteessä, mitä voimme vielä näille ohjelmille tehdä. Ja nyt me hyväksymme tilanteen tällaisenaan mukaan lukien virhetaso, joka tähän liittyy. Das heißt, ein paar betrifft's, ein paar betrifft's nicht. Eli joitakin tämä koskee, joitakin ei. Kun te sanotte, että ette tee lisätarkastuksia, niin niillä, joilla oli epäonni joutua jo piiriin, tarkastusten piiriin, ovat tämän mukana ja toiset eivät. En sano, että me jatka tarkistuksia, siis jatkamme tarkastuksia noin 300 vuonna, eli sitä jatketaan. Mutta jotta, jotta luonnollisesti voidaan vähentää virheastetta, niin sen sijaan, että tehdään 300 tarkastusta vuosittain, niin pitäisi tehdä 700 tai 1000. Eli tarkastuksia jatketaan, se on suunnitelma, johon pitäydymme, mutta emme kiihdytä tai kasvata määrää, sanotaan 700 tai 1000 vuodessa, koska aivoherikustannukset ovat valtavat ja mukaan lukien kaikki muut kielteiset sivuvaikutukset. Eli jos annan väärän vaikutelman, että tarkastukset, niin korjaan sen siis lukemin mainitsemillani luvuilla, niitä jatkamme. Kiitokset. Ja Petri Sarvama. Thank you, Chair. So, I'm... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin nyt takaisin vähän myöhässä tämän maatalouspääosaston osalta, koska olisin todella halunnut esittää pari kysymystä tästä, mutta jos nyt ymmärsin oikein, niin lähes kaikki, mitä on voitu tehdä, puiteohjelma seitsemän yksinkertaistamiseksi on tehty, mutta toisaalta te sanotte, että tämä on edelleen se, mihin meidän tulisi keskittyä. Ja toisaalta olen samaa mieltä siitä, että ei pidä kasvattaa tarkastusten lukumäärä johonkin tuhansiin, koska sitten siinä ei ole enää järkeä. Käytetään liian paljon rahaa, jotta kaikkea voidaan valvoa ja siinä ei enää ole järkeä. Mutta kysymykseni kuuluu ihan vain toistaakseni hyvin lyhyesti, ihan minuutissa, mitä te tarkalleen tekisitte, jotta saataisiin tehtyä ja toimittua niin, että se, missä on järkeä, saataisiin toteutettua niin, että kaikki pysyisi yksinkertaisena, mutta ehkä on jotakin, mitä en kuullut vielä, että riskianalyysi ja suoritusperusteinenkin puoli voitaisiin ottaa mukaan. Kuinka paljon voitte tarkastella sitä? Kuinka pitkälti tiedätte jo, että tätä ehkä tulisi tarkastella enemmän ja ehkä jättää nämä tyypit muutoin rauhaan? Olisi hyvä kuulla tästä, koska uskoakseni siinä olisi juuri avain siihen, miten suhtautua järkevästi veronmaksajien rahoihin. Um, e- Otamme, lähdemme riskeistä liikkeelle tarkistuksissa. Tiedämme, minkälaisia virheitä tehdään. Meillä on huippu No suosituimmat kymmenen virhetyyppiä, yleisimmät virhetyypit. Me tiedämme täsmällisesti, minkälaisia virheitä tehdään, ja tämä liittyy ajankäyttöön, sitten opetuksen kuluihin, alihankintaan ja niin edelleen. Me tiedämme kyllä ihan täsmällisesti, mitkä ovat riskejä ja minkälaisia virheitä tehdään. Ja meidän päätoimintamme edelleenkin seitsemännen puiteohjelman kohdalla on, että varmistamme sen, että ihmiset ymmärtävät, että heidän täytyy todellakin ottaa huomioon nämä riskit, nämä virheet, joihin kaikki syyllistyvät, että vältettäisiin sitten perinnöltä ja lisätarkistuksesta. Me koulutamme, annamme äh, sertifiointia tietyille äh, tahoille, vaihdamme parhaimpia käytäntöjä, teemme varsin paljon koulutusta ja toivomme, että viime vu- ja lop- nyt lopussa kun käytämme varoja tässä ohjelmassa, niin virhetasoa voidaan vähentää tai ainakin se pysyy samalla tasolla. Niin kuin minä sanoin, suuri, suuren muutoksen täytyy liittyä tähän horisontti 2020, mutta mitä enemmän sääntöjä, selkeitä sääntöjä on, sen vähemmän tehdään virheitä ja sen vähemmän mitä vähemmän virheitä, sen vähäisempi virhetaso. Siksi olemmekin korostaneet, että parlamentti ja komissio neuvottelisivat 28. neuvoston kanssa. Meidän täytyy todellakin pystyä yksinkertaistamaan tätä radikaalisti, koska virheitä tehdään erityisesti silloin, kun järjestelmä on monimutkainen. Niin me emme käsittelee tässä yliopistoja tai yrityksiä, jotka yrittävät tehdä petoksia tai käyttää hyväkseen järjestelmää. Ne ovat vakavissa olevia tahoja ja virheet, joita tehdään, ne johtuvat pelkästään järjestelmän monimutkaisuudesta, ei vilpillisyydestä. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem se zeptat, vy jste tady zmiňoval, že existuje top ten. Kiitos. Haluaisin kysyä, mainitsitte, että on tällainen kymmenen kärjessä virheet. Voiko tämä lista auttaa meitä ja voitteko asettaa se meidän, meidän saatavillemme? Haluaisin tietää, onko myös toistuvia virheitä olemassa. I will, include, I will include you in my New Year's letter, which I'm going to send around then. Sitten mukaan tähän uuden vuoden kirjeeseen, joka lähetän. Miten vältetään nämä kymmenen yleisintä virheitä? Minulla on tämä kopiokin täällä. Voin antaa sen välittömästi teille sihteeristön kautta. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Minulla on todella huono omatunto nyt äh, Frutuoso de Meloa ja kehityspolitiikkaa kohtaan. Joudutte odottamaan näin pitkään, mutta saatte saman tien puheenvuoron lyhyttä puheenvuoroa varten. En tiedä, onko hyvä uutinen teille, mutta minulla on teille vain vähän kysymyksiä. Olen pahoillani. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. I Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että teen työtä maailmassa, missä aika on vähän eri käsite kuin meidän kohdallamme. Minua ei ollenkaan haitanut se, että jo kuuntelin tässä koko iltapäivän teitä, joten tervetuloa tähän erilaiseen maailmaan, afrikkalaiseen maailmaan, Aasian, Tyynenmeren, Latinalaisen Amerikan, Karibian alueen maailmaan. Ja vielä muutaman viikon ajan tähän kuului myös itäinen ja eteläinen naapurusto. Mutta ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta selittää syitä, minkä takia olen laatinut, kirjoittanut varauksen vuotuisen toimintakertomuksen ja miten yritämme tarttua näihin syihin, jotka johtuvat, johtivat varaumaan. Viime vuoden vuosi toimintakertomuksessa oli tehty tutkimus virhetasosta vuonna, vuotta 2011 ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen vuotta 2012. Nämä ovat päävälineitä, joita DEFCO käyttää, jotta arvioi virhe, alueellista virhetasoa silloin, kun antaa tarkastuslausumansa. Tutkimus perustuu tilastollisesti edustavan otantoon, jossa on noin yli 200 otantaa, joka koskee lähes kaikenlaista toimintaa, jota teemme, ja tässä on mukana myös sopimuksia, joita on solmittu viimeisen 12 kuukauden aikana. Siinä pyritään antamaan vahva arviointi jäljellä olevasta virhetasosta sitten, kun kaikki tarkastukset tarkastu, on tehty sopimuksessa. Tässä toimitaan komission ohjeiden mukaisesti, mitä tulee vuosittaiseen toimintakertomukseen, ja tässä on Tuomioistuinkin on tunnustanut tämän välineen hyödyllisyyden virhetaso, joka on laskettu 2013 tutkimuksessa, oli 3,35 prosenttia alhaisempi kuin vuodella 2012, jolloin se arvioitiin 3,6 prosenttiin. Ja periaatteessa ollaan linjassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen arvioinnin kanssa vuodelta 2012 ja 3,3 prosenttia budjetin kohdalla – Vaikkakin virhetasomme on suhteellisen alhainen, niin tähän mennessä emme ole päässeet vielä 2 prosentin tasoon. Me emme voi olla tyytyväisiä tähän tilanteeseen ja meidän täytyy jatkaa ponnisteluita, mitä voimme vielä vähentää enemmän näitä virheitä. Myös varaukseen täytyy johtaa parannuksiin. Lisäarvo, jota syntyy tässä tutkimuksesta koskien jäljellä virheitä, ei liity pelkästään lukuihin, joita annetaan, vaan myös tietoon, jota tätä kautta saadaan koskien virheitä. Johtuen meteorologista, että käytetään, on mahdollisempaa löytää syitä virheille kuin pelkästään tilintarkastustuomioistuimen toimintaan tukeutuen. Näin voidaan identifioida erilaisia toimia, joilla pystytään tarttumaan tilanteeseen. Tässä mielessä on tärkeää muistaa, että arvioidun virhetason lisäksi koskien jäljellä olevia virheitä ja tutkimusta näistä, niin tässä meillä päätavoitteena on suojella EUn talousarvioita äh, taloudellisilta riskeiltä ja teho, tehokkaalla tavalla varainhoitoasetuksen mukaisesti kun virhetaso laskee suhteellisen alhaiselle tasolle, niin kuin tilanne on nyt, silloin yksikin iso virhe voi saada vaikuttaa suhteettoman paljon virhetasoon. Näin virhetaso ei vielä sinällään riitä, kun arvioidaan tehokkuutta ja tuloksellisuutta valvontajärjestelmässä, jossa on joka koskee jo näin 33 prosenttia toiminnastamme, on, sel- t- on tehdä, tärkeää tehdä yksityiskohtaisempia arviointia järjestelmässä niin kuin olemme tehneet tutkimuksessa, joka koski jäljellä olevaa virhetasoa. Mitä tulee virheanalyysin, johon DEFCO on päätynyt, alueet, joihin täytyy kiinnittää etuista huomiota ja joissa on tehty paljon virheitä, ne yleensä liittyvät täytä, edunsaajan edunsaajapuolella täytäntöpanovaiheessa ja usein puuttuu asiakirjoja. Tämä on on noin 50 prosenttia tapauksista. Tämän analyysin perusteella olemme päätyneet siihen samaan johtopäätökseen kuin aikaisempina vuosina. Valvontajärjestelmä on pitkälti terveellä pohjalla, mutta on parannuksen aihetta, mitä tulee täytäntöönpanon puoleen. Näin on päätetty uudistaa 2012 varauma samalta samoista syistä mutta tämän tuloksena TFK on, pyrkinyt, on laatinut toimintasuunnitelma, jossa on 23 toimintaa, jotka liittyvät erityisiin tavoitteisiin. Nämä tavoitteet ovat muun muassa tietoisuuden lisääminen, erityisesti lähetystöissä, koskien virhetasoa. Pitäisi antaa parempaa kohdennettua koulutusta tai parempaa yhteistyötä harjoittaa kansainvälisten tahojen kanssa. Toimintasuunnitelma, joka alkoi 2013 syyskuussa, ja sitä, siinä saatiin virhetasoa alaspäin, mukaan lukien väliaikaiset toimet, jotka liittyivät erityisiin heikkouksiin, joita huomattiin viime vuoden aikana. Samoin DEFCO suoraan rahoittaa noin 800 ohjelman tarkastustoimintaa vuodessa ja sopimuksen tekijöiden e, pitäisi edustaa oikeastaan 5000 tarkastusta mm, vuodessa, mutta minä en tietenkään voi olla tyytyväinen tämänhetkisen virhetasomme, koska se on vieläkin yli 2 prosentin ja jos ennakkoisin tässä vastausta kysymyksiin, joita tässä tehtiin äsken kollegoille, niin sanoisin, että se seikka, että virhetasomme on suhteellisen alhaisella tasolla ja mahdollisesti vielä laskee tai trendi on laskussa, niin olemme kuitenkin olemme tarttuneet pääsyihin virheiden takana samoin olemme jatkuvasti edistyneet, kun olemme pyrkineet korjaavalla toimilla parantamaan tilannetta esimerkiksi toimintasuunnitelman kautta. Olen sen takia varsin luottavainen ja uskon, että pystymme antamaan äh, hyvän tuloksen näistä varauksista huolimatta vuosikertomuksen kohdalla. Toivottavasti jaatte myös näkemyksemme siitä, että vastuuvapaus on perusteltua näiden tietojen valossa. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitokset. Minusta oli hämmästyttävää, että te teitte varauman kaikkiin virheisiin, jotka ovat yli 2 prosenttia. Te olitte ainoa, joka oli todella johdonmukainen. Kiitokset siitä, mutta en nyt tiedä, voinko tähän olla tyytyväinen sitten kuitenkaan. Miksi tällainen yleinen, miksi ette eriyttänyt tätä, kuten kaikki muut? Actually, our system is quite homogeneous across... Järjestelmä on itse asiassa kautta linjan aika samanlainen. Ja valvontajärjestelmämme on aika johdonmukainen kautta linjan. Olisi liian vaikea ja kallista itse asiassa tehdä samoin muilla aloilla mutta kunhan toimintasuunnitelma tuottaa tuloksia ja voimme nähdä, että eri osa-alueet parantuvat, niin sitten voidaan mennä fokusoidumpaan lähestymistapaan, kunhan meillä on osatekijät kunnossa ja voimavarat se tehdä. Niin mielenkiintoista, mitä te sanotte. Eli toisin kuin te aiemmin, ette tiedä oikein tarkalleen, missä se ongelma on. Mielenkiintoista. Teillä on 14 ABB-aluetta toimintaperustaa painotteista budjetointialuetta. Mikä näistä on sitten kaikkein alttein virheille? Muilla olisi tietysti henkilökohtainen toivomukseni olisi, jos voisimme saada tällaiset toimintaperusteisbudjetointi alakohtaiset arviot. Miten te haluatte, että tämä raportointi näistä paranee vuosittaisessa toimintakertomuksessa? Kiitoksia. No tuota, kuten juuri mainitsin, niin toivon, että tulevaisuudessa pystymme määrittelemään sen maantieteellisen alueen mukaan ja välineen mukaan. Tällä hetkellä meillä on näistä elementeistä arvio, mutta jos se ei riitä antamaan täydelliset luvut tästä alalta, niin tietysti se virhe voidaan sanoa, missä se saatiin selville, mutta nämä ovat näytteitä. En näytteen perusteella pysty sanomaan, että ongelma olisi isompi tällä alueella kuin toisella. Ja tämä on yksi tuloksista, joka toivotaan, että saadaan mahdollisuus yksilöidä politiikkalohkon välineen alueen mukaan. Vähän, joitakin välineitä tällä rintamalla on, joistakin tiedetään, että joillakin alueilla on pienempi, vähemmän virheitä kuin muulla, mutta ei ole vielä tarpeeksi koko kokemusta toiselta vuodelta, että näitä elementtejä voidaan teille tarjota. Mutta tietysti tiedämme, minkälaisista virheistä puhumme. Ja voin kertoa teille, että puuttuva dokumentointi on 50 prosenttia, ongelmat kansainvälisten järjestöjen kanssa 15 prosenttia, hankintamenettelyt 12 ja sitten ei takaisin perityt määrät myöskin 12 päävirhelähteet siis täällä. Ja näille aloille tietysti toimintasuunnitelma keskittyy. Kiitokset. Tehän annatte kaksi virhelukemaa. Miksi ne ovat erilaiset EU-budjetista ja EDFstä? Uskoakseni tämä eh, liittyy jollakin tavalla budjettitukeen, en tiedä kuitenkaan tarkalleen ja miksi ette spesifioi tätä tarkemmin tässä vuosittaisessa toimintakertomuksessa? Kiitoksia. Actually, the difference is... Se asiassa ero on siinä, että kun virhetasotutkimus kattaa kaikki DEFCON operaatiot, niin virhetaso, jonka, johon tuomioistuin päätyi, jaetaan budjetti budjettiin ja EDFn kehitysrahastoon, joten meidän tutkimuksemme vastaa kaikkia operaatioita, kun taas tuomioistuimella on erilainen laskentatapa koskien erikseen budjetteja ja toisaalta kehitysrahastoa, Euroopan kehitysrahastoa, mutta meidän arviointimme ja hiljattaiset tekijät osoittavat, että virhetaso budjetissa on paljon alhaisempi kuin meidän toiminnassamme. Ja, genau. <laughs> Aivan. Näin voidaan varmasti sanoa. Aivan. Voitteko sitten eritellä niitä alueita, joilla virheaste on yli 2 prosenttia? Well, you know that our study... Te tiedätte, että meidän tutkimuksemme kattaa kaikki DEFCON toiminnat ja mukana on myös toimintoja, jotka liittyvät maantieteelliseen alueeseen, joka ei kuulu meidän vastuullemme. Ja sitten ne eivät ole myös jatkossa meidän vastuullamme. Voin kertoa teille, että jos ottaisimme tiukasti vain sen, mitä DEFCO suoraan hallinnoi, se olisi alhaisemmalla tasolla. Was machen dann die anderen falsch? Mitäs muut sitten tekevät väärin? Once again, We have to, to, to take in... Niin jälleen kerran täytyy ottaa huomioon tämä nimenomainen näyte. Otos siis. Selvityksessä emme kata pelkästään DEFCON hallinnoimia toimia, vaan myös EKON laajentumisen pääosaston ja FBIn toimia. Eli otos viime vuodelta sisältää naapurusalueella korkeamman virheasteen, mutta täytyy arviota on vaikea tästä tehdä, koska se nyt riippuu siitä otoksesta juuri. Eli jos nyt oikein ymmärsin, niin tämä tutkimus päivitetään jälleen tänä vuonna, tai jatketaanko sitä jotenkin, ja koska saadaan tuloksia, koska te odotatte, että on esitettävissä uusia tuloksia siitä, miten yksittäisiä alueita voidaan paremmin identifioida. Se, mitä ilmaisitte, eli maantieteellinen jaottelu ja mahdollisesti myös nuo välineet. Kiitoksia. The study for 2014 is... Tutkimus on meneillään ja toivon, että saan tuloksia ensi vuoden maaliskuuhun mennessä, joten silloin toivottavasti pystytään esittelemään, pystyn esittelemään teille 2014 vuoden tulokset. Kiitoksia, olen pahoillani, että joudun nyt hoitamaan tässä kaiken. Muita kysymyksiä ei ole. Haluaisin kiittää valiokunnan nimissä ja esittelijänä teitä sydämellisesti siitä, että olitte paikalla. En voi luvata, ettettekö tulevina vuosinakin saisi pitäisi tänne kutsua, mutta tämä nyt vain on näin uuden esittelijän toimintava. Sydämelliset siitä, kiitokset siitä, että olitte paikalla ja otaksun, että pidämme yhteyttä yllä. Kiitokset. Haluaisin näin päättää tämän esityslistan kohdan ja ottaa esille kohdan viisi matkan Tsekin tasavaltaan ja antaa tästä Jens Gajalle puheenvuoron. Kiitokset, että olitte paikalla. Ja danke. Ähm... Kiitokset. Puhun tässä näistä vähän vähemmän tärkeistä asioista siihen asti, että kollegat ovat poistuneet. Olen pahoillani, että tätä esityslistan kohtaa on lykätty kahteen kertaan. Tosiaankin tilanne on ollut sellainen, että erässä valiokunnan kokouksessa me aika vain karkkasi käsistä ja tämä esityslistan kohta jouduttiin ottamaan esityslistalta, koska ei enää jäänyt riittämiin aikaa sen esittelemiseen. Ja toinen juttu on se, että minä valtuuskunnan puheenjohtajana en voinut olla paikalla täällä valiokunnassa, koska minä olin hyvin tärkeissä budjettiäänestyksissä. Siksi olenkin tyytyväinen, että tämä nyt onnistuu. Ja vielä vähän tämän valtuuskunnan historiasta. Minä olin komission vuoden 2011 vastuuvapausmietinnön esittelijä ja esittelijänä keskityin ennen kaikkea aluepolitiikan virheelliseen kehitykseen. Oikeastaan jatkan suoraan siitä, mistä tässä juuri puhuimme, että tilintarkastustuomioistuimen vuosittaisen kertomuksen myötä ja komission toimintakertomuksen myötä voitiin tarkalleen identifioida kolme valtiota ja niitä juuri halusin käsitellä tässä mietinnössäni, koska niissä tuo virhelukema oli aluepolitiikassa korkein. Tsekin tasavalta, Romania ja Italia. Komission toteamus oli sellainen, esitän tämän nyt lyhyesti, että hallinto- ja valvontajärjestelmä, jolla operatiivisia ohjelmia Tsekin tasavallassa oli toteutettu aluepoliittisesti, eivät vastanneet komission näkemystä. Me käsittelimme hyvin intensiivisesti sitä, kuinka oli mahdollista että komissio oli ensin hyväksynyt nämä hallinta, valvontajärjestelmät, mutta jälkikäteen todennut, että ne eivät toimi toivotulla tavalla. Ja tämä johti siihen, että 2009-2011 aikavälillä hallinnointi- ja valvontajärjestelmässä havaittiin Tsekin tasavallassa aluerahastojen osalta hyvin huomattavia puutteita. 2011 lähetettiin varoituskirjeitä puututtiin näihin operatiivisiin ohjelmiin. Pääjohtaja täällä puhui siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja ensimmäiset komission valvontatoimet ja tutkintatoimet käynnistettiin luonnollisesti myös tilintarkastustuomioistuimen työn pohjalta. Ja todettiin jotakin, mikä ei oikeastaan ollut yllättävää, koska kyse oli aluepolitiikan jatkuvista ongelmista ja ennen kaikkea julkisten hankintojen rikkomuksista ja sellaisista kustannuksista, jotka eivät olleet vähennettävissä ennen kaikkea ympäristö, toimintaohjelma, liikennetoimintaohjelma ja alueellinen toimintaohjelma, joka kohdistui luoteeseen. Ja jo pelkästään tämän kautta komissio katsoi tehtäväkseen jättää 600 miljoonaa maksamatta, eli tätä ei saatu Tsekin kansalaisille. Kyse on siis aika huomattavasta summasta, jota komissio ei maksanut, koska ohjelma keskeytettiin ja tämä johti siihen, että Tsekin tasavallan kansalaiset eivät saaneet nauttia EU-rahastojen varoista siinä määrin, kun EUssa oli poliittisesti päätetty. Tähän on ollut lukuisia korjausyrityksiä. Olaf on tutkinut asiaa ja edelleenkin vieläkin olen hyvin kiitollinen siitä, ettei kukaan sen vähempi kuin tuolloinen Tsekin tasavallan valtiovarainministerin sijainen tuli valtuuskuntaamme keskustelemaan asiasta. Meillä oli myös edustajia näistä kolmesta maasta, joiden virheaste oli kaikkein korkein, niiden hallituksista. Ja me lähdimme tutkimaan, mikä oli ero Tsekin tasavallasta tuli korkea-arvoinen hallituksen edustaja keskustelemaan tästä ongelmasta, kun taas Italiasta esimerkiksi tuli pelkästään jonkinlainen alempiarvoinen edustaja, ei kummankaan kamarin edustaja. 2013 nämä asiat on otettu jälleen esille. 2014 alkuvuodesta olimme yhdessä Tsekin tasavallan paikassa, jossa saatoimme perehtyä siihen, miten Tsekin tasavallan tämänhetkisen hallituksen toimet purevat tilanteeseen ja saatoimme todeta, että Tsekin tasavallan hallitus on pyrkinyt parantamaan siis tänä keväänä voimassa ollut hallitus oli pyrkinyt parantamaan tilannetta. Me saatoimme keskustella lukuisien kyseessä olevien ministeriöiden edustajien kanssa ja perehtyä siihen, miten toimintasuunnitelmaa pannaan täytäntöön. Meillä oli tapaaminen myös ministeri Zupovan kanssa, joka aiemmin vastasi Tsekin tasavallan aluekehityksestä. Nythän hän on jälleen kohdattavissa komission jäsenenä ja me olemme ennen kaikkea huomanneet, että ministerit olivat valmiita käsittelemään komission esille nostamia puutteita ja ottamaan ne omaksi tehtäväkseen. Me Keskustelimme myös Tsekin parlamentin kamarin jäsenten kanssa ja ilmaisimme sielläkin oman huolenaiheemme. Uskoakseni kykenimme ilmaisemaan, että se sai hyvin avoimen vastaanoton, eli Tsekin parlamentin kummankin kamarin kollegat ottivat tämän kyllä hyvin vastaan ja ilmaisivat melkoista valmiutta myös parlamentaarisesti seurata tätä tehtävää, jonka Tsekin hallitus itsellensä asetti, ja kuuluuhan siihen toki myös parlamentaarinen valvontaelementti. Me olemme saaneet hyvin paljon huomiota tälle Tsekin tasavallassa olen kuullut, että tätä on lähdetty saman tien panemaan täytäntöön, mikä tietysti on vain hyvin tervetullut ilmiö, kun Tsekin mediat, Tsekin media on kokonaisuutena yleensä syyttämässä Brysseliä. Tässä tapauksessa otettiin esille myös hiukan sitä, mikä on tilanne omassa maassa, eli miten omat viranomaiset, miten oma hallitus oikein suhtautuu eurooppalaisten veronmaksajien varoihin. Ja onhan heidän joukossaan luonnollisesti viime kädessä myös tsekkiläisiä veronmaksajia. Ehdotukseni olisi siis, että nämä suositukset, joita valtuuskunta on työstänyt, jääkö nyt tässä yksityiskohtaisesti esittelemättä. Ne ovat osittain myös komission suunnattuja osaksi. Kyse on enemmän tai vähemmän toivomuksista, joita esitetään Tsekin hallitukselle tai Tsekin parlamentille eikä tietenkään ole meidän asiamme, miten minä sen nyt sanoisin, ei ole meidän asiamme lähteä esittämään sellaisia suosituksia, jotka olisivat jotenkin toteuttamattomia toimenpiteitä, koska se ei ole tämän valiokunnan tehtävä. Tämä valiokunta valvoo ennen kaikkea komissiota ja sitä, miten jäsenvaltiot määrärahoja hallinnoivat toimivatko nämä alueet sitten, kuten me toivomme, se on ensisijaisesti Tsekin lainsäätäjän tehtävä ja toivomme, että se tuon tehtävän myös täyttää. Viimeinen asia, jonka haluaisin tästä todeta, on se, että luonnollisesti meidän on mahdollista vastuuvapausprosessin puitteissa vielä tarkastella sitä, miten komissio arvioi Tsekin tasavallassa tapahtuneen edistyksen olisi oikeastaan odotettavissa, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin ja näin nähtäisiin selvää laskua aluepolitiikan operatiivisten ohjelmien toteuttamisessa. Jos näin on, silloin voimme todeta, että toimenpiteet purevat ja tehoavat. Jos ei, voimme jälleen kerran tarkastella Tsekin tilannetta ja Tsekin operatiivisten ohjelmien toteuttamista ja valvontaa komissiossa. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Ja nyt komission edustaja herra Pinto. Thank you. So I'm Pinto, head of... Kiitoksia. Olen herra Pinto, Pinto edustan. Olen mukana tässä Tsekin tapauksessa. Me seuraamme erittäin huolella työtä, jota Euroopan parlamentti tekee Tsekin tasavallassa. Meillä on tilaisuus yhtyä tähän työmatkaan ja vaikuttaa myös tähän raporttiin ja antaa oma panoksemme siihen, joten aluepoliittinen pääosasto on todella tyytyväinen tähän raporttiin, joka laadittiin. Raportin ajoitus, jossa otetaan huomioon edistys, jota on tehty näissä asioissa, joihin komissio puuttui, samoin tilintarkastus tuomioistuin, on todella relevanttia ajatellen järjestelmää 2014-2020 ohjelmakaudella ja mitä tulee jatkaa kuva tämänhetkiseen ohjelmakauteen. Äh, tässä saadaan paljon tietoa, annetaan hyvä katsaus sekä aikaisemmista tämänhetkisistä kysymyksistä, jotka liittyvät siihen, missä määrin valvontajärjestelmä toimii tehokkaasti Tsekin tasavallassa. Tässä, äh, tässä toimitaan varsin samalla tavalla kuin Regi-pääosaston omassa tutkimuksessa 2012 kaudella, jolloin me tunnistimme heikkouksia siinä, miten hallinnointi valvontajärjestelmä toimii. Pääosasto on laatinut mahdollisesti 30 tarkastusmatkaa Tsekin tasavaltaan vuodesta 2009, kun on löydetty näitä heikkouksia Tarkastustyömme kautta me olemme aktiivisesti keskeyttäneet maksuja ohjelmissa. Olemme keskeyttäneet kaikki sekin ohjelmat 2011 ja Nämä keskitytään kunnes korjaaviin toimiin on ryhdytty tyydyttävällä tavalla, että korjataan nämä heikkoudet. Me uskomme, että vuodesta 2011 vuoteen ja sen loppuun asti, kun toimintasuunnitelma oli käsittelyssä ja sitä täytäntöön pantiin, niin varsin hyvää edistystä on saatu aikaan sekin viranomaisten toimesta, kun he ovat tarttuneet heikkouksien ja puutteisiin. Aluepoliittinen pääosasto on esittänyt rakentavia kommentteja tähän raporttiin, jotka liittyvät kysymyksiin, esimerkiksi sähköiset tieto, tietonvaihto, petoksen vastainen toiminta ja tässä puhutaan myös näistä johdon julkilausumista. Nämä liittyvät myös 2014 sääntelypuitteisiin ohjelmakaudella, tällä ohjelmakaudella. Olemme myös tyytyväisiä suosituksiin, joita on tehty Tsekin viranomaisille. Ja tällä alueella me haluamme kiittää myös parlamenttia, kun se on ottanut esille ihan samanlaisia suosituksia ja välittänyt niitä sekin viranomaisille. Me voisimme kertoa koko tilanteen taustoista, mutta tästä on keskusteltu täällä aikaisemmassa kokouksessa jo, joten haluaisin vain toistaa, että monet asiat ovat muuttuneet tämän raportin jälkeen. Sekin tasavallassa on vahvistettu tarkastusviranomaisten toimintaa myös tarkastajien riippumattomuus, sehän on tässä pääkysymyksenä aikaisemmin, jotta sitä on parannettu, e, kun pyrittiin olemaan löytämättä näitä virheitä 2009-2011 vuosina. Ainakin teoriassa tämä ongelma on nyt ratkaistu, joten viranomaiset ovat siellä täysin uusia. Minä viittaisin vielä siihen, että aikaisempi johtaja kaksi varapuheenjohtajaa on erotettu toimestaan Tarkastusviranomaisilla on nyt 240 tarkastajaa työssä. Kaikki heistä eivät omaa tätä vaadittua kokemusta välttämättä, mutta heillä on kuitenkin korkeampia tarkastajia, jotka voivat varmistaa koulutuksen ja muun toiminnan, joka joka voi parantaa nuorempien kollegojen toimintaa. Olen luottavainen sen suhteen, että vaikkakaan mikään ei olisikaan täydellistä tulevaisuudessa, niin samantyyppiset virheet ja virhemäärät eivät kyllä tule toistumaan jatkossa sekin tasavallassa. Joten me tulemme täytäntöönpanemaan suosituksia, joita parlamentti on tehnyt. Me suosittelemme sekin viranomaisille, että he jatkossakin parantavat järjestelmiä ja me jatkossakin huolella seuraamme ja valvomme auditointiviranomaisten toimintaa. Meillä oli hiljattain kokous auditointiviranomaisten kanssa ja he esittelivät silloin meille uuden lain koskien sisäistä hallinnointi- ja valvontajärjestelmää. Uskomme, että tämä on lisäaskel parannusten suuntaan, mitä Myös toivomme, että uusi laki tulee voimaan jo ensi vuoden alusta. Tämä olisi myös hyvä askel, kun pyritään parantamaan hallinto- ja valvontajärjestelmät sekin tasavallassa. Ja jos näihin kaikkiin toimi, toimiin ryhdytään ja näin parantaa tilannetta, niin uskon, että tätä kautta voimme luottaa siihen, että asiat eivät pysy enää ennallaan, mitä tulee hallinnointi- ja valvontajärjestelmään. Kiitos. Vielen Dank. Suuret kiitokset. Michael Teura. Ja, vielen Dank. Niin, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitän myös valtuuskunnan puheenjohtaja kollega Jens Gajeria tästä hyvin kattavasta raportista valtuuskunnan toiminnasta aikoinaan, kun budjetti talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajana toimin, niin tuo keskustelu Tsekin tasavallan varavaltiovarainministerin kanssa oli todellinen kohokohta ja taustana olivat järjestelmälliset virheet, joita tilintarkastustuomioistuin toi esille. Käsittelimme niitä täällä valiokunnassa ja sen jälkeen kaikki johti siihen, että päätimme lähettää paikan päälle valtuuskunnan tarkastelemaan tilannetta tarkemmin. Meidän eh, ryhmästämme mukana oli herra Mulder, joka ei nyt enää ole parlamentissa. Itse en voi välittää mitään henkilökohtaisia vaikutelmia tuosta valtuuskuntamatkasta, mutta kun nyt olen lukenut tarkoin tätä kertomusta, niin me ryhmässämme olemme huomanneet seuraavaa, ja tähän liittyy myös kysymykseni esittelijälle ja myös komissiolle. Ensinnäkin täällä johtopäätöksissä sivulla kolme todetaan, että että Tsekin tasavallan viranomaiset eivät olisi toimittaneet todisteita siitä, että tämänhetkinen valtiovarainministeri olisi jättänyt yritysintressinsä tai olisi ottanut niihin etäisyyttä. Ja samaan aikaan tässä kertomuksessa todetaan, että alueasioista vastaava ministeri Jurova olisi todennut, että Tsekin lakia on noudatettava ja että tämänhetkinen valtiovarainministeri joutuu selvästikin myymään osakkeensa ja osuutensa. Kysymykseni kuuluu, tarvitaanko tästä vielä Tsekin tasavallalta jonkinlainen kirjallinen varmistus asiasta vai riittääkö tällainen ministerin toteamus valtuuskunta matkan yhteydessä todisteeksi siitä, että pyritään noudattamaan voimassa olevaa Tsekin tasavallan lakia. Tässä yhteydessä vielä toinen kysymys komissiolle. Meidän keskusteluissamme ryhmässämme on ollut ratkaisevaa juuri tämä kysymys. Voivatko kansallisten jäsenvaltioiden hallitusten jäsenet omistaa osuuksia yrityksistä. Tämähän on aihe, joka oli komission jäsenehdokas Kaneten kohdalla hyvin voimakkaassa roolissa, koska selvästikään Espanjan lain mukaisesti osallisuus öljyalan yrityksessä – ei sulje pois mahdollisuutta toimia kabinetissa, eli osallisuus öljyyrityksessä. Onko tässä jonkinlainen periaatteellinen käsitys eturistiriidasta edes olemassa? Ja siksi kysymyksenä yleisesti henkilön katsomatta juuri tämä. Olen ymmärtänyt tilanteen tällä hetkellä sellaiseksi, että jos kansallinen lainsäädäntö – sitä vaatii, että osakkeet on myytävä, silloin tuo eturistiriita kysymys ratkaistaan kansallisen lainsäädännön eikä eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Ja tätä koskeva kysymys komissiolle. Onko teillä seurantaa Vältetäänkö tällaisia eturistiriitoja? Se on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni, onko olemassa tätä koskevia yhtenäisiä standardeja ja voimmeko vastaisuudessa EU-na sitoa EU-varojen myöntämisen eturistiriidan välttämiseen? Tämä on se ratkaiseva kysymys, joka tästä käytännössä seuraa. Eli konkreettisena tuo kysymykseni ja pyyntöni, onko Tsekin tasavallalta tähän konkreettiseen valtiovarainministerin tapaukseen jo jonkinlainen lausunto olemassa, vai riittääkö tuo alueministeriltä saatu lausunto? Ja vielä komissiolle tuo toinen kysymykseni, eli onko komission mielestä käytännössä tarpeen suunnitella lainsäädäntöä, jotta saataisiin yhtenäiset säännöt kansallisille hallitukselle eturistiriidan välttämisestä EU-varojen käytössä? Kiitos, olin valtuuskunnan mukana. Vaikuttaa nyt, kun siitä olisi pitkä aika, joten olinpa kiitollinen komissiolle siitä, että muistutti valtuuskunnasta ja mitä tarkastelimme ja, ja mitä sitä ajattelimme. Kun menimme sinne, niin varmaan olimme tietoisia monista ongelmista. Ja kun sinne päästiin ja vierailu tehtiin ja oli eri tapaamisia, niin jotkut ongelmat tulivat ilmeiseksi. Yksi oli äh, tarkastusviranomaisten riippumattomuus, sitten mahdollinen hallintokapasiteetin puute, ei pelkästään Tsekissä, vaan monissa jäsenvaltiossa. Se on suuri ongelma. Mielelläni kuulin komissiolta, moniakin, että monia asioita on ratkaistu. Esimerkiksi hallintokapasiteetin puute, uusi hallintolaki saattaisi auttaa siinä. Toinen iso keskustelu, joka valtuuskunnassa oli, oli, oli valtiovarainministerin asema. Siinä oli mahdollinen turistiriita tietysti, mutta kun eri ihmisille puhuttiin Tsekin tasavallassa eri tasoilla, niin he kyllä vakuuttivat, että silloin ei ollut eturistiriitaa. Ja valtiovarainministeri tosiaankin oli kovin innokas varmistamaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden. Mutta jos se, että on sellainen käsitys, että saattaisi olla eturistiriita, niin se on huolenaihe ja sen vuoksi pidän hyvänä suositusta meidän paperissamme tänään, että sanotaan, että ehkäpä pitäisi olla toimintasäännöt olemassa jäsenille hallituksessa ja muillekin poliitikoille tietysti. Itse asiassa esittelijälle tämän kaiken päätteeksi kysymykseni. Jens, taisit sanoa lopussa, että vierailu oli hyödyllinen. Siis vaikka tunnustimme kaikki, että edistystä oli saavutettu ja tietysti useimmat vierailut, niin valiokunnasta mennään jäsenvaltioon, nähdään, että ongelmia, mutta nähdään myös, että parannuksiakin on tehty ja varmaan tulevaisuudessakin, niin kysymys Jensille, että ajattelisitko, että kannattaisi ehkäpä vuoden kahden kolmen päästä, että tehtäisiin seurantavierailu, jatkovierailu ja varmistetaan, että vieläkin enemmän edistystä on saavutettu. Kollegin Kollega Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan niin kuin herra Toirer tässä esitti suosituksen tälle delegaatiolle. Ikään kuin kyllä en voinut osastaa tähän matkaan. Tämä on hiukan niin kuin esimerkki valtuuskunnasta, jonka pitäisi muuttaa asioita, pitäisi auttaa jäsenvaltioita parantamaan tilannetta, mitä tulee eurooppalaisen rahoituksen sen käyttöön. Tämä olisi varsin myönteistä tämä voisi olla esimerkki myös muissa tapauksissa muille maille, muille valtuuskunnille. Tässä mielessä Haluaisin toistaa herra Toirin kysymyksen, joka liittyy käytännössääntöihin tässä tapauksessa, josta nyt puhutaan, joka liittyy varo- valtiovarainministeriin. Mutta tuli esille myös muita tahoja, jotka liittyvät johonkin missioon tai Olafin kysymyksiin. Puhuttiin myös liikenneministeristä, jolla oli jonkinlaisia etuja tässä asiassa, haluaisin tietää, kun on ratkaistu näitä konkreettisia kysymyksiä, henkilökysymyksiä. Herra Toide sanoi, että ainoa ongelma, joka hänellä on, esimerkiksi Espanjan suhtaan on ehdoton enemmistö, mitään tähän tapaukseen. Tässä tapauksessa haluaisin tietää, onko tällainen käytännössäännöstö olemassa poliitikoille – ja virkamiehille ja kuuluuko se mahdollisesti välineisiin, jota me voisimme käyttää hyväksi. Josta vielä siitä, mitä herra Voukan sanoi, pitäisikö esitellä tätä hyödyllisenä? Voitaisiin tehdä tällainen jatkovierailu vielä ja tarkistettaisiin, onko parannuksia todellakin tapahtunut. Ich habe mich schon vor längerem auf... Olen jo kauan sitten pyytänyt, että minutkin pannaan puhujalistalle jo ennen kuin tästä Tsekin asiasta puhuttiin ja minäkin haluaisin sanoa hiukan tästä eturistiriidasta, enkä halua jäädä nyt Tsekin sisäpolitiikan jalkoihin. Minusta ei ole millään tavalla hyväksyttävää, että hallitusten jäsenillä on taloudellisia etuja, jotka johtavat siihen, että heidän yrityksensä saavat julkista tukea ja EU-tukea. Minusta tämä ei ole millään lailla edustettavissa, olipa kyse mistä tahansa maasta. Meillä on ollut tällaisia tapauksia valitettavasti Bulgariassa, myös Tsekin tasolla tasavallassa olen ottanut tähän hyvin selvästi kantaa ja haluaisin vain neuvoa kaikille, että näitä eurooppalaisia standardeja, jotka on Saksassa muuten pantu jo ajat sitten täytäntöön, että tällainen eh, vastaava toiminta Saksassa saisi nykyisin todennäköisesti jo vankeusrangaistuksen seuraamuksen. Voin siis ainoastaan kannustaa ja korostaa, että talousarviovalvontavaliokunnassa ajamme voimakkaasti tällaista erottelua. Meillä on joissakin jäsenvaltioissa selvä taloudellisen ja poliittisen vallan sekoittuminen. Kehotankin vetämään selvät rajat, saman tekevää kenestä on kyse ja mistä maasta on kyse. Tsekin tasavallan tapaan heidän valtiovarainministerinsä tämän kuun lopulla Berliinissä ja olen iloinen tuosta tapaamisesta. On tärkeää, että tämän kantamme ymmärretään. Sen minä halusin tässä kohtaa vain todeta. Ja minulla on kaksi kysymystä komissiolle. Ensinnäkin, emme voineet päästä Tsekin viranomaisten kanssa yhteisymmärrykseen siitä, kuka tässä oikeastaan on syypää. Kenen vika on se, että tällainen valvontajärjestelmä, epäonnistunut sellainen, on ylipäätään ollut olemassa? Tsekin viranomaiset sanovat, että komission pääosasto olisi ollut mukana tätä valvontajärjestelmää luomassa. Mitä siihen sanotte? Ja sitten me olemme yrittäneet myös keskustella siitä, kuka oikeastaan oikeastaan on hyötynyt tästä valvontajärjestelmästä. Emme oikeastaan saaneet selville ketään, jolla olisi ollut etu siinä, että ylipäätään tällainen valvontajärjestelmä pääsi syntymään. Millä tasolla, mikä virhe on tullut tehtyä? näiden tapaamisten välillä kyllä kuuli kaikenlaista kuiskuttelua, mutta edelleenkään ei ole mitään virallista kantaa. Olisi hyvä, jos tähän voisitte todeta jotakin. Sitten kollega Lavajova ja vielä kollega Sadorski. Kiitos eh, eh. puheenjohtaja. Kiitos herra Gairille valtuuskunnan puheenjohtajana ja kertomuksen laatijana. Nyt jos puhutaan maan tilanteesta, jossa tietysti asun, yritän käsitellä kuitenkin asiaa ammattimaisesti. Sääntöjen vastaisuuksia tosiaankin on tullut esille. Mutta täytyisi huomata myös eh, nämä parannukset ja lupaukset niistä. Monia virheitä on jo oikaistu ja monien kanssa tehdään työtä valiokuntamme voisi olla sellainen valiokunta, jossa aina positiivisia parannuksia vaaditaan jäsenvaltioissa. Valvonta, matka ja myöskin tämä kertomus, jonka luin, on, liittyy aiemman hallituksen huonoon työhön. Nykyinen hallitus on tehnyt monia konkreettisia toimia, jotka ovat johtaneet parannuksiin. Ensinnäkin Hallituskoalitio tukee uutta virkamieslakia, hallintolakia Tsekin tasavallassa. Myöskin valtiotalouden tarkastusvirasto ja hyväksytään uusi laki julkisista toimista ja myöskin korruption torjunnasta. Ne voivat myöskin myötävaikuttaa ongelmien ratkaisemiseen hallinto- ja valvontarakenteessa. Monissa ministeriöissä on uusia tarkastusosastoja perustettu, sisäisen tarkastuksen osastoja. Toivon, että toteutetaan uusi matka Tsekkiin ja olen vakuuttunut siitä, että jos tällainen vierailu tehdään, niin voitte todeta selkeän paranemisen järjestelmässä. Ja siinä autan valmistelutöissä, jos tällainen matka tehdään, niin kerran asti. Kollega Stehovski, anteeksi vain ääntämys. Kiitos, pani předsedkyně. Ja jsem se taki eh, s vel... Kiitos puheenjohtaja. Suurella mielenkiinnolla luen kertomuksen. koska olen tällaisena siinä työskennellyt 10, viimeiset kymmenen vuotta ja ei nyt ollut kovin yksinkertaista lukea tällaista raporttia. Henkilökohtaisesti olen ottanut monta kertaa esille näitä virheitä, joita sielläkin otettiin esille 2007-2009 vuosina tarkalleen ottaen. Näitä virheitä ei hyväksytty Tsekissä silloin, Tietysti haluan pysyä positiivisena asenteelta, niin haluan uskoa, että tämä muuttuu tulevaisuudessa, mutta valitettavasti täytyy todeta, että meillä on tehty virheitä. Esimerkiksi rakennettiin moottoritietä kalliimmalla kuin Ruotsissa, Hollannissa ja Saksassa. Mutta haluaisin keskittyä tulevaisuuteen. Haluaisin kysyä teiltä, herra Pinto, puhuitte auditoinnista Tsekissä. Ja nyt kriisimanagerina, siis kun olen näitä asioita käsitellyt yksityiskohtaisesti, niin haluaisin kysyä, että miten on mahdollista, että ei olla tehty pitkään aikaan näitä auditointia. Miten on mahdollista, että olette nähneet näitä hankkeita, jossa 20 kertaa enemmän on maksanut joku rautatiepätkä kuin muualla Euroopassa? Miten on mahdollista, että tällaisen tapauksen ei ole pu- puututtu. Miten on mahdollista, että vasta nyt puhumme tästä? Miten on mahdollista, että vasta nyt puhumme siitä, että joissakin hankkeissa, joihin on saatu eurooppalaista rahaa, niin niitä ei ole käytetty järkevästi. Miten on mahdollista, että ihan systemaattisesti on investoitu rahaa henkilökohtaisten objektien rakentamiseen 150 miljoonaa erään hallin restaurointi maksoi. Te teette tarkastuksia. Jos tarkastuksessa saa virheen selville, niin sitten löytyy, löytää myös siitä vastaava henkilö. Tsekissä alkaa oikeuskäsittely, johon liittyy kahdeksan henkilöä. Se alkaa tällä viikolla. Siellä on tehty virheitä operationaalisessa ohjelmassa. On julkinen salaisuus, että Petoksen laajuus oli aika mittava. Ja sen vuoksi haluan esittää seuraavan kysymyksen. Mihin toimiin komissio ryhtyy, jotta tällaiset virheet voidaan välttää tulevaisuudessa? Ja sitten ihan viimeinen kysymys lopuksi. Prosenttiosuus, tämä virheiden, virheaste. Tämän kysymyksen esitän valtuuskunnan puheenjohtajalle ja komission edustajalle. Mikä on virheaste EUn rahoittamissa ohjelmissa. Kiitos. Petri Sarvamaa ja olisi hyvä, jos meille jäisi myös aika vastauksille. Kiitoksia. Petri, ole hyvä. Uh, well, maybe... Niin, ehkä tällainen huomio, mutta myös kysymys esittelijälle. Huomioni on, että itse asiassa kuulemme nyt paljon kriittisempiä sanoja tsekkiläisiltä jäseniltä, parlamentin jäseniltä koskien näitä viime vuosia. Kun, kun sanan, mitä esittelijä sanoi, emmekö voisi käyttää hiukan tarkempaa, tiukempaa kieltä, kysyisin. Mielestäni tämä tuntuu hiukan pehmeältä ja jopa liiankin löysältä, tietysti mitä tulee tähän valtiovarainministerin öö, suoraselkäisyyteen ja mitä taas sitten vaaditaan toimenpiteinä. die Europäische Komissio saa puheenvuoron. Pinto, ah, Entschuldigung. So try to respond to all. Yritän nyt vastata kaikkiin näihin kysymyksiin ja ehkä aloitan ihan alusta valtiovarainministeristä sanon, puhun sitten vähän lopuksi tästä uudesta ministeristä, mutta kysymyksenne äh, järjestelmän väärinkäytöksistä. Tämä, tästä asiasta hän on puhuttu kyllä montakin kertaa edustuston kanssa. Ja meillä on ollut tilaisuus useinkin viitata siihen, että järjestelmät eh, laadittiin 2008 jolloin ensimmäistä tai ne hylättiin ensimmäistä kertaa 2008, ja sitten parannusten jälkeen lopulta ne hyväksyttiin nämä järjestelyt 2009. Muistan keskustelut, joita silloin käytiin. Meillä oli epäilyjä alu, näistä auditointitahoista alueilla ja silloin sekin viranomaiset sitoutuivat siihen, että nämä delegoidut auditointitahot suoraan raportoisivat Prahaan tarkastuksesta vastuulliselle viranomaisille, joten se seurasi, että dele, nämä tilintarkastajat, jotka todellakin tämän työn tekivät, toimivat alueella, se hiukan, sitä hiukan levisi se seikka, että saimme sellaista tietoa, että viranomaiset valvosivat tätä tarkastustyötä, jota näissä nämä tekivät. Ja me lopulta hyväksyimme sitten järjestelmän 2009 silloin, kun, joka oli siis tämä järjestelmä sääntöjen mukainen. Sitten alettiin vaatia korvauksia 2009. Sekin viranomaiset maksettiin 3 prosenttia kokonaissitoumuksista ohjelmakaudella 2010 eh, maksettiin 11 prosenttia. Ja ensimmäisenä vuotena, jolloin, jolloin tarkastusviranomaiset raportoivat vuosikertomuksesta, se oli 2011 ja se perustui menoihin, jotka oli ilmoitettu 2010. Tämä vuosittainen valvontakertomus otettiin vastaan 2011 lopussa, niin kuin asetuksessa säädetään, ja aluepoliittinen pääosasto ensimmäinen vuotena, kun saimme täydellisen vuosittaisen vuosikertomuksen annoimme huomautuksen sisältävän lausunnon siis 2013 vuosi on se siis sanoi puheenjohtaja. Tässä vuotuisessa valvontaraportissa 2010 jonka, jolloin arvioin, annoimme tällaisia huomautukseltavan lausunnon, joka vaikutti kaikkiin operatiivisiin ohjelmiin Tsekin tasavallassa. Tämä äh, lausunto tarkoittaa sisäisten sääntöjen mukaisesti vuosittaisen toimintakertomuksen kohdalla, että kaikki on pitäisi keskeyttää tai jäädyttää. Ja me keskeytimme tämän ensimmäisen arvioinnin jälkeen kun saimme tämän vuositoimintakertomuksen, kaikki maksut keskeytettiin Tsekissä. Sitten alkoi tämä toimintasuunnitelman laatiminen, jossa vaadimme useita parannuksia, monia parannuksia todellakin. Monet liittyvät tarkastusviranomaiseen ja vielä toistan, että me pakotimme sekin tarkastusviranomaiset keskittämään Prahaan kaikki arvioinnit 2012 lähtien, kun toimintasuunnitelma toteutettiin, niissä ei enää raportoida paikallistasolle, vaan raportoidaan suoraan Prahaan mm, tarkastusviranomaisille. Niin kuin sanoin, monia muutoksia on tapahtunut viranomaisen, tarkastusviranomaisen kohdalla, erityisesti mitä tulee johtajaan. Siellä oli nämä kaksi johtajaa, jotka olivat vuosina siellä toimineet, heidät erotettiin, me hyväksyimme uuden viranomaisrakenteen, siellä on nyt 240 tarkastajaa työssä ja nyt olemme läheisessä yhteydessä äh, tähän tahoon. Olen täysin vakuuttunut siitä, että komissiolla ei ole resursseja tarkastaa tuhansia tapauksia jäsenvaltiossa, joten me keskitämme toimintamme siihen, että parannettaisiin laatua ja riippumattomuutta tarkast- tarkastajatahon kohdella myös sekin tasavallassa. Vielä toistaisin, että jär, järjestelmää parannettiin teoriassa. Perustettiin tämä järjestelmä ja sitten kun analysoi järjestelmää, niin ne olivat asetuksen mukaisia, joten me emme voi niitä hylätäkään. Jo, kuitenkin keskeyttimme Eh, tämän toiminnan yli vuodeksi ja vasta sitten saimme tällaisia eh, toimia, jotka hyväksyimme, niin tilanne vapautui. Mutta sekin tasavallassa ensimmäinen vuotuinen valvontaraportti, jonka saimme, annoimme siihen eh, huomautuksen sieltä lausunnon, ja todellakin kaikki ohjelmat keskeytettiin. Sitten virhetasosta te kysyitte juuri tästä virhetasosta. Voisin kertoa, että ennen toimintasuunnitelmaamme virhetasot sekissä oli hienoa. Kaikki oli aina 0,5, 0,8, aina alle oleellisen virhekynnyksen. Tämän takia me emme luottaneet oikein tähän työhön. Sitten 2013 meillä on uusi virhetaso. En nyt puhu ohjelmien määrästä, mutta voin ottaa tästä listasta 29, 6,9, 20 prosenttia, 1,72,47. Sitten on meillä sellaisiakin ohjelmia, joissa on nolla prosenttia virheitä, koska nämä ovat niitä ohjelmia, joissa meillä oli erityinen toimintasuunnitelma, jossa korjasimme 10 prosentilla, 5 prosentilla äh, ympäristökysymyksistä ja 25 prosentilla äh, luoteisohjelmassa. On varsin selvää, että komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin sekin tarkastusviranomaisen suhteen. Ryhdymme myös tiettyihin toimiin tietyissä ohjelmissa. Me keskityimme resurssimme tähän viranomaiseen, tarkastusviranomaiseen, mutta teimme tarkastustyötä myös monissa hallintojärjestelmissä ohjelmissa, ohjelmien kohdalla täytyy tunnustaa, että me emme voineet kaikkea tarkistaa, mutta ne, missä olimme tarkastamassa, niin me sovelsimme huomattavia korjauksia. Puhuin kolmesta, mutta voisin puhua myös Bohemiasta. Siellä sovelsimme 5 prosenttia ja sitten integroitu lausunto, jossa oli mukana 5 prosenttia. Ja sitten Enterprise Innovations, se on vieläkin keskeytettynä ollut vuodesta 2012. se olla minkä takia siksi, että huomasimme ongelmia rahoitusvälineen kohdalla. Ongelmia löytyi myös kysymyksissä mitä tuli valvontatahoin, erityisesti kauppakamarissa. Ja nyt olemme ehkä aloittamassa maksut näille ohjelmille, jos tsekit hyväks, suostuvat korjaamaan näitä virhetasoja, joka silloin oli 7,99 prosenttia. Joten mielestäni komissiolla on ollut ongelmia sekin äh, hallinnointiin valvontajärjestelmässä ja vi- äh, tarkastusviranomaisen kanssa, mutta paljon on kuitenkin siellä saatu aikaan ja tehty ja nyt kun asiat ovat paremmalla tolalla. Meillä edelleenkin on monia ohjelmissa meneillään, mutta petoksia at least some, uh, times to times we listen. On, ta, joissakin tilaisuissa on tapahtunut jopa pidätyksiä. Me ryhdymme kuitenkin aina oikeisiin toimiin. Keskeytämme maksut niissä ohjelmissa, joissa petoksia löytyy. Minun täytyy sanoa, että meidän pitää odottaa ennen kuin nämä väitteet on todistettu, kun me huomasimme, jos tutkimuksia tehtiin, silloin lopettavasti keskeytimme maksut niissä kohdin, jolloin virheitä, niissä ohjelmissa virheitä löytyi. Mitä tulee sitten va- valtiovarainministerin, olen todella tietoinen tästä ongelmasta – olisin ehkä, epäilisin ihan samoja asioita kuin tekin. On vaikea kuvitella, että valtiovarainministeri, joka on entinen monien yritysten omistaja maassa ja ymmärtääkseni hän on yksi pää EU-rahojen ja apujen tukien saajista. Poliittisesti Ehkä voitaisiin paljonkin tehdä, mutta teknisesti meillä on kaksi tapaa noudattaa lakia ja kun me voimme toimia, on silloin kun arvioimme näitä järjestelmiä ja kun analysoimme menoja, joita sekin varmasti ovat ilmoittaneet tästä järjestelmästä, täytyy vielä sanoa, että valtiovarainministeriö ei ole vastuussa siitä, miten hallinnointiviranomainen toimii. Siellä ei ole mitään hallintoviranomaista. Sellainen kyllä löytyy liikenneympäristöministeriöistä joillakin alueilla, mutta ei valtiovarainministeriöstä. Seuraamme tätä valtiovarainministeriön kysymystä todella huolella. Ja uusi ministeri on nimitetty viime helmikuussa hiukan ennen kuin te vierailitte Tsekin tasavallassa, joten tällä hetkellä en ole tietoinen mistään hankkeesta, jo, jo, jo, josta on ilmoitettu tai pyydetty korvasta komissiolta. Sitten kun saamme tietoja eh, menoista, niin sitten voimme ryhtyä tarvittaviin toimiin, jos välttämätöntä tarkist, varmennamme ja auditoimme kyseiset hankkeet. Edelleen voimme myös toimia niin, että kun valitaan näitä, siis viranomaisen otantojen kohdalla miten se on esimerkiksi toiminut valtiovarainministeriön kohdalla. Me seuraamme erittäin huolella, miten näitä vuosittaisia otoksia kerätään, siis mitä hankkeita valvotaan auditointiviranomaisen toimista. Pyrimme varmistamaan, että valinta on riippumatonta, sattumanvaraista, eikä se siinä pyritä välttämään tiettyjen hankkeiden valvontaa. Meillä on myös mahdollisuus lisätä joitakin uusia hankkeita luetteloon, jos tiettyjä hankkeita ei valita, joten seuraamme tilannetta huolella, mutta tällä hetkellä voin sanoa sen verran, että meillä ei ole välineitä puuttua tähän tilanteeseen. Me tiedämme, että valtiovarainministeri luopui kaikista osakkeista näissä yrityksissä. Me en ole kuitenkaan tästä ihan varmoja vielä. Tämä pitää vahvistaa. Tiedämme, että valtiovarainministeriö on jo ilmoittanut eturistilta kysymyksistään. Hän on, ei halua näistä tapauksista ryhtyä mihinkään toimia. Jos me huomaamme mitään mahdollisia eturistiriitoja tai jäävyyskysymyksiä, näitä tutkitaan edelleen, niin kuin teimme aikaisemman liikenneministerin kohdalla. Hän myös omisti useita äh, liikeyrityksiä Tsekin tasavallassa ja Olaf on tutkinut sitä tilannetta, mutta toistaiseksi ehkä poliittisesti parlamentti voisi jotakin tehdä, mutta meillä ei ole välineitä estää sitä, että ministeri tai entinen ministeri nimitetään johonkin tehtävään jäsenvaltiossa. En tiedä, unohdinko joitakin kysymyksiä. Independence of the authority. Viranomaisen riippumattomuus. On selvää, että auditointiviranomainen ei ollut tässä tapauksessa riippumaton. Se tuli aivan selväksi. Olemme sitä mieltä ainakin, että paperilla ollaan riippumattomia edelleenkin. Kuitenkin teemme työtämme, jotta voimme varmistaa, voimmeko luottaa tarkastusviranomaisen toimintaan? Vaikea kysymys. Joudun keskeyttämään. Meidän on jatkettava englanniksi, koska tulkkiemme on päästävä poistumaan. Kiitokset tästä työstä, jota olette tehnyt ja jatkamme englanniksi. Voitte jatkaa. Tämä on hyvin kiintoisaa ja hyvin tärkeää, mitä te kerrotte. Olkaa hyvä, jatkakaa. Almost finishing, I'm sorry. It's about the administrative capacity. It's for sure that uh, certain new member states were not prepared